Gut, meine lieben Kolleginnen und Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Avaan kokouksen jälleen ja me siirrymme esityslistan kohtaan 10. Tässä esityslistan kohdassa voimme toimi, toivottaa kauppapolitiikasta vastaan komission jäsenen Cecilia Malmströmin tervetulleeksi ensimmäistä kertaa hänen valintansa jälkeen meidän valiokunnassamme. Olen iloinen siitä, että jo ennen tätä tapaamista olemme voineet keskustella asioista ennen kaikkea avoimuusperiaatteesta ennen kaikkea TTIPin yhteydessä. Se on mielestäni erittäin hyvä asia ja nyt keskustelemme siitä, miten me voimme teknisesti toteuttaa sen. Eli siis sekä Euroopan parlamentissa ja myös julkisuudessa. Eli että tässä löydettäisiin näitä perusteita paremmin kuin menneisyydessä. Mutta Rouva komission jäsen, te varmasti myös kerrotte meille kauppapolitiikan prioriteeteista tulevaisuudessa ja odotankin nyt sitten ilolla teidän puheenvuoroanne. Mutta ennen kuin aloitamme, haluaisin Ecuadorin, toivottaa Ecuadorin kauppaministerin tervetulleeksi. Hän istuu tuolla aivan minua vastapäätä. Sydämellisesti tervetuloa. Olen iloinen, että teidän mielestänne meidän valiokuntamme on niin mielenkiintoinen, että olette tulleet tänne vierailulle. Ja nyt Rova Malmström, teillä on puheenvuoro. Chairman, ladies and... Kiitoksia hyvät naiset herrat. Tämä on minun ensimmäinen mahdollisuus puhua teille uudessa ominaisuudessani kuulemme sen jälkeen ja odotan ilolla vastaista yhteistyötä. Nyt kun tapaamme ensimmäistä kertaa, tämä on tärkeää. Ja yhteistyö määrittelee, te määrittelee yhteisen agendan, toivottavasti menestyksekkään kauppakomissaarin ja kauppavaliokunnan välinen yhteys on tärkeimpiä mm. EU-politiikan akseleita. Totta kai meillä on ystävämme neuvostossa kansalliset ministerit ja toki suhde kansalaisiin. Tarvitsemme toisiamme työssämme. Meillä on yhteinen vastuus saada tämä suhde toimimaan, koska kauppapolitiikalla on merkitystä. Se on voimakas väline, jolla parantaa ihmistä elämää. osassamme 13 miljoonaa ihmistä työskentelee vientiteollisuudessa 10 prosenttia yhteistä työvoimasta. Ja tämän täytyy kasvaa, jos haluamme, että kasvua saamme osamme kasvusta, joka tapahtuu rajojemme ulkopuolella. Ihmis, ihmiset ovat tarpeen riippuvaisia kaupasta, energiaa ja muuta asioita tarvitaan. Muun muassa informaatioteollisuudessa kauppa yhdistää meitä maailmaan. Ää, Marko oli hevosten ja muulien kanssa, ja laukussa oli mausteita, mutta mukana oli myös ideoita. Sama pätee nyt esimerkiksi kuituoptiikkaa ja kuitukaupoihin. Kauppapolitiikka on siis jotain, jonka taomme yhdessä se on voimakas työkalu informaatioiden arvojen kannalta ja se lähetää ihmisiä. Se on voimakas työkalu maailman 7 miljoonaa ihmistä. 7,5 miljardia ihmistä, seitsemän asuu, miljardia asuimaisista, joissa Eurooppa on tärkein, toiseksi tärkein kauppakaveri ja kaikki hyötyvät aktiivisesta kauppapolitiikasta. Me, meillä on velvollisuus tehdä yhteistyötä ja varmistaa, että saamme tästä hyötyä. Emme tietysti ole kaikesta samaa mieltä. Tunnen tämän talon jossain määrin, mutta odotan hyvää rakentavaa yhteistyötä. Ja kuten Humphrey Bogart sanoi, toivon, että tämä on hienon suhteen alku. Ystävyys ei ole häppäistä, jos minä puhun koko ajan, mutta kolme näkökohtaa kuitenkin. Ensinnäkin yleinen yhteistyö, sitten muutamat esityslistalla olevat asiat, ja sitten miten sijoitumme, asettaudumme suhteessa tulevaisuuteen. Yhteistyö vaatii kuuntelemista ja se on ollut prioriteettini ja tulee olemaan lähiviikkoina ja kuukausina. Olen käyttänyt mahdollisimman paljon aikaa kuunnella poliitikkoja, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, kansalaisyhteiskuntaa, eri sidosryhmiä. Ymmärtääkseni koko mielipiteiden karjon, kirjon näistä kysymyksistä. Meillä täytyy olla vakaa dialogi. Meillä täytyy olla myös dialogia monien muiden sidosryhmien kanssa. Hyvä dialogi vaatii seurattavuutta. Kuulemisessani lupasin, että teen kaikkeni lisätäkseni seurattavuutta neuvottelussa TTIPin suhteen. Olen alkanut toteuttaa noita sitoumuksia viime viikolla Strasbourgissa. Esittelin jotakin merkittäviä uusia askelia. Ensi alkuun se komissio julkaisee enemmän ehdotuksia, joita olemme tehneet Yhdysvalloille mahdollisen sopimuksen neuvotteluluvuista. Kaikki voivat perehtyä niihin. Ne ovat verkolla. Yhteistyömme kannalta Euroopan parlamentissa tärkeämpää on se, että jaamme TTIP-asiakirjoja vain muutaman jäsenen kanssa. Kaikki parlamentin jäsenet voivat nähdä kaikki asiakirjat ja luokittelemme niistä vähemmän. Joten tulee olemaan helpompaa saada ne lukuhuoneissa. Ja silloin on parempi, että luottamukselliseksi tarkoitetut asiakirjat pysyvät luottamuksellisina ja minun palveluini ovat yhteydessä jo teidän palveluihin, jotta tämä onnistuisi. On jotakin asiakirjoja, joita emme voi yleisen kanssa jakaa. Tiedätte, että jossakin neuvotteluissa täytyy istua suljettujen takana. Rauhanneuvottelut, kauppaneuvottelut ovat sellaisia. Me tarvitsemme jonkun verran luottamuksellisuutta hyvien tuloksen aikaan saamiseksi. Toivottavasti ymmärrätte sen. Toivottavasti nämä ensimmäiset askeleet ovat askelia, joita arvostatte, ja voimme näyttää ihmisille, mistä oikeasti keskustellaan – mitä me ehdotamme ja emme ehdota, voimme hälventää joitakin väärinkäsityksiä, myyttejä ja keskustella siltä pohjalta, että kuluttajatyöntekijät, kansalaiset, pk-yritykset näkevät, mitä ehdotukset tarjoavat. Tämä voi luoda pohjaa rakentavammalle keskustelulle siitä, mitä Eurooppa haluaa näistä neuvotteluista. Ja siitä toiseen näkökohtaan. Mitkä asiat ovat nyt tapetilla? TTIP on isoin kanakynettäväksi. Me haluamme tuoreen elonneuvottelulle seurattava aloite on yksi tärkeä osa uutta alkua. Toisekseen haluamme osallistaa keskustelua enemmän, emme ainoastaan julkaise asia artikkeleita lehdissä, vaan keskustelemme kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja tulen osallistumaan monin kokouksiin täällä ja Euroopan ulkopuolella. Jatkamme myös ensi vuonna meidän täytyy lisätä myös osallistumista verkkokeskusteluihin. Tuore alku koskee myös sisältöä. Me tarvitsemme kunnianhimoisen tasa-arvoisen sopimuksen. Täytyy olla realistinen sen suhteen, mitä voidaan saavuttaa. Tuolle matkustamaan sunnuntaina Washingtonin kaudeksen yksityiskohta sen että suunnittelussa Frommanin kanssa tästä asiasta ja saan hyvän kuvan siitä, missä mennään. Jakaisin kanssani muutaman ajatuksen siitä, mikä on kunnianhimoista ja realistista TTIPissä. Ensinnäkin koneihmoisia tavoitteita markkinoille pääsyyn hyödykkäneen palveluiden ja julkisten hankintojen suhteen. Meidän pitäisi nähdä sopimuksemme Kanadan kanssa hyvänä viitekohtana. Meidän pitäisi päästä su- eroon suurimmasta osasta tullesta, kun sopimus astuu voimaan. Meidän pitäisi mahdollistaa se, että eurooppalaiset ja amerikkalaiset yritykset voivat keskustella samoin ehdoin julkisista sopimuksista aidosti transatlanttisilla markkinoilla – ja me haluamme markkinoille päässä palveluksissa. Täytyy myös tehdä selväksi, mitä me katsomme. Julkispalvelut ja AV-palvelut eivät ole mukana. Se on selvää. TTIPin toinen pilari on säätely. Haluan paketin, joka toimii pk-yrityksille ja vahvistaa eikä heikennä suojaa Euroopassa. Sen on keino rohkaista Yhdysvaltojen ja Euroopan viranomaisia keskustelemaan, kun he laativat uusia sopimuksia, joilla on transatlanttinen vaikutus heti prosessin alussa, mikä ottaa niitä yhteistyöhön. Oliko ne sääntöjä ainoastaan keskenämme, vaan kansainvälisellä tasolla sen kuulisi sääntöjä, jossa vähennetään sääntöjen päällikkäisyyttä autojen, lääkeaineiden, ruoan ja ainakin lääketieteellisten laitteiden kanssa säilyttäen kuluttajan suojan. Ajatellaan autoja, voisimme tarkastella – eroja erilaisissa koloritörmäystesteissä? Vai ovatko turvavyösäännöt samanlaisia? Voimme pienten erojen muuttaminen tässä olisi valtava askel eteenpäin, säästäisi paljon rahaa, tämä päätisi tekstiilituotteisiin, jossa on erilaisia testejä ja standardeja, jotka luovat turhaa byrokratiaa. Haluamme myös välttää menettelyjen sääntöjen mukaisuuden tarkastaminen tulli sen byrokratiaa pitää sitä, Sitten meillä pitää olla yhden tiskin verkkosivu, jossa on tietoja tuotteista pk-yrityksille, jotka kattavat 30 prosenttia EU-viennistä. Viimeinen realistisen ttip pilari on, että se kattaa sääntöjä, joilla on globaali vaikutus. Tämä on erityisen tärkeää energiassa, raaka-aineissa. Tämä osittaa meille turvallisen pääsyn Yhdysvaltojen energiaresursseille ja luoda pohjaa kansainvälisille energiamarkkinoille. Meillä täytyy olla pragmaattinen tulos maan, maantieteessä alkuperään ilmoittamisessa Parmaham, Absolut Vodka, se historiallinen kompromissi, koska EUlla ja Yhdysvalloilla näin on ollut erilainen lähestymistapa. Meillä täytyy olla myös sääntöjä työoikeuden suhteen sekä valvonnan suhteen globaalisti takia teokäyksien vuoksi. Sitten investoinnit. Ennen vuoden loppua, muutamassa päivässä, aina ennen joulua, komissio julkaisee analyysimme löysin tämän kesän julkisesta kuulemisesta liittyen investointisuojaa. Ja ensi vuoden ensimmäisenä kuukautena kuulen teitä ja kauppaministereitä laitaksemme tien eteenpäin – Toivottavasti löydämme ratkaisun näissä haastavissa kysymyksissä ja tuo olisi tietysti tärkeä saavutus. Mutta meillä on muutenkin kuin tiipti. Japani on toiseksi tärkein talousneuvottelukohde, maailman neljänneksi suurin talous. Sillä on valtavasti potentiaalia avautua viejillemme tavoittelemme kunnianhimoista sopimusta, joka todella helpottaisi kauppaa. Meidän täytyy luoda mahdollisuuksia Euroopan viejille tarttumalla säätelyyn, säätelypolitiikkaan, julkisiin hankintoihin ja maantieteellisiin alkuperän nimityksiin. Tämä saavuttaaksemme sisältö on tärkeämpää kuin nopeus, mutta voisi olla mahdollista saada tämä sopimus aikaan ensi vuonna, jos Japani vastaa samalla mitalla kunnianhimoisesti. Ja se olisi hyvä Vietnamin neuvottelun nämä ovat tärkeitä. Nopeasti kasvat talous, 90 miljoonaa ihmistä. Ää, tärkeä osa asiaa arvoketjua ja yhä enemmän mukana. Neuvottelut etenevät hyvin. Ja hallitus haluaa myöskin sopimuksen vuoden alussa. Se voidaan saada aikaan, mutta ainoastaan jos Vietnamilla on tarjottavana enemmän useammalla alueella palvelut, investoinnit, hankinnat, teolliset tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät, jotkin kilpailusääntöjä ja tariffeja meillä on myös mahdollisuus edetä Doha-kierroksella. Ja salissa loppuun tämä on, hy- on hyviä uutisia, että VT on suma on nyt purkautunut ja se etenee normaalilla tavalla. Viime viikolla meitä on jäsenet päättyvät täytäntöpano uuden sopimuksen kaupan helpottamisesta, mikä on erittäin tärkeä askel eteenpäin. Se auttaa meitä etenemään useampien muiden jumissa olleiden neuvotteluiden kanssa. Meidän täytyy myös ymmärtää, että meillä on mahdollisuus loppujen lopuksi saada dahan kierros loppuun, mutta 13 vuotta on kulunut siitä, kun kierros alkoi. Ja se on ollut aika dramaattista maailmantaloudelle. Monien uusien talousmaiden Kiinan ja, ja Intia ovat joita kilpailukausia kuin kilpailijansa Euroopassa ja Intiassa maataloudessa. Olemme muodostaneet paljon jatkuu teollistuvat maat, kuten Brasilia, hyötyvät uudesta avaudesta lisäävät tuotantoa. Intia ovat kasvaneet niin nopeasti, että ne ovat kykeneet harjoittamaan omaa tukipolitiikkaansa. Me haluamme tukea kehitystä, se on Euroopan selkeä politiikka, erityisesti köyhissä maissa. Mutta me haluamme reilun pelikentän, jossa yrityksemme voivat kilpailla samoin asein maailmanmarkkinoilla. Me olemme valmiita maksamaan osuutemme maailman köyhimmät maat pääsevät yhteismarkkinoille vapaasti kierroksen alun jälkeen. Mutta täytyy pitää huolta, että kumppanimme osoittavat johtajuutta. Kumppanimme, jotka ovat hyötyneet maailmankappajärjestössä, ne ovat, miljardit ihmiset ovat päässeet köyhyydestä eroon, niin se on paljon seurausta Euroopan ja Amerikan markkinoiden avoimuuden vuoksi, joka liittyy maailmankauppajärjestön politiikkaan. Näiden maiden on nyt ymmärrettävä, että niiden uusi vahvuus lisää myös niiden vastuuta ja niiden on asettava samanlaista johtajuutta. Ja täytyy nähdä, minkälainen sopimus saadaan aikaan etenemisen kannalta. Ja meidän täytyy tukea maailmankauppajärjestön pääsihteeriä mahdollisimman paljon. Ja perehdyn siihen työssä, miten EU voi auttaa tilannetta. Siinä puheenjohtaja kaikki paitsi ilmenee kohta. Meillä on paljon tehtävää, strategisesti täytyy ajatella, minkälaisena haluamme Euroopan kauppatilanteen olevan, kun me jätämme virkamme. Miten kauppapolitiikka voi tukea kehitystä, ihmisoikeuksia, köyhimpien maiden globaalista integroitumista. Miten EU-politiikka voi reagoida paremmin kansalaisten tarpeisiin miten me voimme tarjota enemmän työpaikkoja, investointeja, kasvua. Minkälaiset kauppasuhteet haluamme teollistuvien maiden kanssa ja miten me järjestämme kahdenväliset sop- sopimukset, kun me haluamme mieluummin monenkeskeisiä sopimuksia, miten voimme koordinoida kansallisen säädösten laatimista suojellen kuitenkin kansalaisia. Tätä täytyy miettiä. Täytyy luoda prioriteetteja. Emme voi improvisoida. Ja kysymys siitä, mitä me voimme muuttaa Junckerin mandaatiin liittyen työpaikkojen kasvuun uudeksi kauppapolitiikaksi. sitten nämä näkemykset uudessa tiedonannossa ensi vuoden aikana ja odotan teidän näkemyksenne tuosta asiasta. Toivottavasti te voitte antaa panoksenne tuohon tiedonantoon kuten jäsenvaltio ja kansalaisyhteiskunta, että me saamme paketin kasaan oikein. Ja meillä on osa ottava keskustelu. Voimme palvella eurooppalaisia koko monimuotoisuudessa on ainoastaan yhteistyönä avulla päätöksenteossa. Joten odotan tätä kaudista ystävyyttä ja säännöllisiä keskusteluita kanssanne tässä formaatissa, mutta myös erilaisissa kahdenvälisissä konteksteissa. Olen valmiita kysymyksille ja kommenteille. Kiitoksia puheenjohtaja. Thanks a lot. Ganz herzlichen Dank, Frau Kiitoksia, rouva komissaari. Nyt annan ensin puheenvuoron poliittisille ryhmille ensimmäisellä kierroksella. Ja sitten te, rouva komissaari, voitte vastata. Ja sitten täällä onkin jo monia muita puheenvuoropyyntöjä, jotka otetaan sitten toisella kierroksella. Ensimmäisenä EPP ryhmä, herra Kaspari, on valitettavasti sairastunut. Herra Fjellner korvaa hänet. Thank you very much. Kiitos. Rouva komission jäsen ja tervetuloa. Tervetuloa Euroopan kansanpuolueen nimissä ja myöskin koko valikunnan nimissä. Tervetuloa tänne. Odotamme mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä. Mutta hyvät ystävät ovat rehellisiä voin sanoa nyt jo, että tästä yhteistyöstä tulee tiukkaa aika ajoin kaikkien poliittisten ryhmien taholta. Me voidaan puhua meidän kaikkien puolesta, jos sanomme teidän hyvänä teidän avoimuusaloitetta, niin se on meistä hyvin tärkeä, mutta me nyt nähdään myöskin tuloksia siitä todellisuudessa. Sillä viime kädessähän se on se, millä on merkitystä. Mutta yksi asia tai kaksi asiaa on sellaista, jotka minusta ovat hyvin tärkeitä teidän pitää mielessänne. Ensinnäkin kysymys uskottavuudesta siitä, miten saadaan enemmän uskottavuutta Euroopan neuvottelijarooliin kauppasopimuksissa, mutta myöskin kauppapolitiikan osalta uskottavuutta Euroopan unionin sisällä. Minusta yhä enenevässä määrin me käytämme aikaa keskittyen meidän intressimme puolustamiseen ja siitä olemme huolissamme eri intresseistämme, miten niitä käsiteltäisiin eri neuvotteluissa, mutta täytyy muistaa, että me emme koskaan käy neuvotteluja siksi, että haluamme puolustaa jotakin intressejämme. Ja jos teidän onnistuu olla menestyksekäs tässä roolissa niin, että saadaan kiinnostuksen kohde painopiste siirtymään kauppaneuvotteluissa ja ö, mm, yleisestikin ajatellen sellaisia kysymyksiä kuin julkiset hankinnat ja markkinoille pääsy, se olisi tärkeämpää. Toinen asia, joka liittyy uskottavuuteen, on uskottavuutta siinä mielessä, että ollaan johtava neuvottelija, kun on kysymys kattavista sopimuksista. Minä tulin juuri ryhmästä, jossa keskusteltiin Kanadan sopimuksesta, ja voimme helposti nähdä, että meidän on vienyt pitkän aikaa neuvotella 5, 70 vuotta tämän sopimuksen aikaansaamiseksi. Ja tässä on ongelma talouden toimijoille. Jos se uskovat, että kauppapolitiikasta voi saada aikaan tuloksia, mutta vasta 5, 70 vuoden jälkeen, silloin se vie uskottavuutta kauppapolitiikalta ja olen varma, että voimme hoitaa asian tavalla tai toisella, mutta jos vie näin paljon aikaa saada aikaan tällainen erityisen laajentava sopimus Kanadan kanssa, niin miten sitten onkaan muiden kanssa, jotka ovat, ajatellaan esimerkiksi sopimusta Yhdysvaltojen kanssa, uskotteko, että se aikataulu, jota komissio on esittänyt, olisi realistinen? Ajattelen tätä sopimuksia, mitä te voitte tehdä tällän prosessin nopeuttamiseksi niin, että voimme osoittaa maailmalle, että emme ole pelkästään kykeneviä neuvottelemaan, vaan että saamme aikaan ne myöskin nopeassa ajassa. Kiitos S&D-ryhmästä David Martin. Thank you very much, uh, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Komissaari, minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi valiokuntaan. Meillä on varmasti rakentava kumppanuus. Osittain varmasti myös luova. Mutta haluaisin lopettaa siihen, mihin päätitte, nimittäin tulevaisuuteen, mitä kauppapolitiikkaan tulee. Teillä oli omia pohdintoja ja teillä on mielessä se, mihin pyritään. Te tulette sitten valiokuntaan ja sitten mm, keskustelemme siitä, mistä olemme samaa mieltä tai sitten meidän täytyy vaihtaa mielipidettämme tai tehdä, mutta yhdessä kuitenkin meidän täytyy pohtia, mihin me haluamme kulkea seuraavan viiden vuoden aikana. Me haluamme tehdä yhteistyötä, muuten työstä tulee hankala. En halua puhua T-tipistä tai avoimuudesta. Monet varmasti puhuvat siitä. Haluaisin kuitenkin kiittää edistyksestä, mitä avoimuuteen tulee. Kaksi asiaa. Äh, Singapore ja GSP Plus. Mitä Singaporeen tulee, on liikkeellä huhuja. En tiedä, mihin ne perustuvat. Lehdistössä niitä on ollut. Komissio saattaa muuttaa mielensä, mitä Singaporen viemiseen tuomioistuimen eteen tulee Ja sitten Singaporein liittyen myös, niin <laughs> yritän nyt uudestaan tämän asian suhteen, mitä tuote- ja palveludirektiivin tulee, niin sitä käsiteltiin täysin erillisinä. Ja suurimmalle osalle se on täysin ristiriidaton, että investointiin tulee eri asia. Ja jos nämä kaksi asiaa erotetaan, niin silloin nämä Singapore-kysymykset ovat menneet eh, läpi. Joten eli nämä tuotteet ja palvelut voitaisiin hoitaa eh, yksin. Eli ne voitaisiin eh, hoitaa erillisenä ja se saataisiin läpi sitten parlamentissa. Sitten GSP Plus-kysymys. Tiedätte, että siihen liittyy jotain ristiriitaisia kysymyksiä Filippiinien kohdalla ja pari muun maan kohdalla. Ja nämä ristiriidat liittyvät siihen uskomukseen, että kun joku maa saa GSP plussan, sitä ei enää voida siltä ottaa pois, riippumatta siitä, miten se rikkoo kansainvälisiä sitoumuksia. Ja tähän on valitettavasti myös perusteita. Mutta jos joku maa ei pidä kiinni sitoumuksistaan GSP Plusan yhteydessä, niin toivon, että te ryhdytte toimiin ja sitten sen suhteen, että tämä satus poistetaan tältä maalta. Kiitos. Ja Emma seuraavaksi. Well, thank you, Commissioner, and welcome. Here I am. <laughs> Kiitoksia komission jäsen. Haluaisin aloittaa kysymyksellä, joka minulle esitettiin, kun meidän piti puhua vaali piirissä Itäisessä Keski-Englannissa. Onko EU avoin bisnekselle se, mitä me kauppapolitiikkaa käsittelemme seuraavan viiden vuoden aikana, ratkaisee sen mielemmekö EU on avoimena paikkana yrit kaupankäynnille. Ja on jalo, että haluatte kuunnella. On valtavan tärkeää, että kuulemme kaikkia sidosryhmiä kauppapolitiikassa. Mutta lisäsin sanan äh, toiminta. Meidän täytyy nähdä toimintaa. Meidän täytyy nähdä tuloksia. Kuten herra Fjellner sanoi, meillä on pitkät aikataulut kaupassa. Ihmisten täytyy nähdä ja kokea mahdollisuuksia nyt. Heidän täytyy kokea, että heidän bisneksensä tulevaisuus. TTIP on isoin kysymys ostoslistalla, mutta Haluaisin, että olemme valmiita tarttumaan mahdollisuuksiin, kun niitä syntyy. Yksi yhdet neuvottelut jumiutuvat, niin meidän täytyy päästä eteenpäin muissa nopeasti. Ajattelen esimerkiksi latinalaista Amerikkaa, myös Singaporea ja Japania. Täytyy myös ajatella muita, kuten Meksiko, jotka ovat valmiita, ovat katsoneet puoleemme ja sanoneet, että haluat uuden sopimuksen – ja olemmeko valmiita laajan sopimuksen heidän kanssaan EU-huippukokouksen jälkeen Meksikon kanssa ensi vuonna? Näemmekö neuvoston tekstin? joka olisi sitten, mitä meillä olisi tarjota Meksikolle. Ja kysymys on globaalistikin kaupan tilanteesta. Me haluamme sitä globaalia standardeja. Mutta täytyy seurata myös muita maita. Ja sopimuksia, että tapahtuu mennään ulkopuolelle esimerkiksi Kiinan ja Australian chafta, sen maatalous, resurssit, palvelut, investointi, tuotantoteollisuushyödykkeet. Australia on valmis hyvin samanlaisiin sopimuksiin Korean ja Japanin kanssa ja se on avainbisnekselle. Voisimmeko jatkaa siltä pohjalta, mikä meillä on, laajemmat puitesopimukset, täydet vapaa-sopimukset, kauppasopimukset Australian ja uuden seelannin kanssa. Olemmeko avoimia tälle mahdollisuudelle? Maritje. Commissioner. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen. Uskon, että meillä on tälläkin täysi istuslista edessämme. Ja on hyvä, että ajatellen T-tyyppiä tämä avoimuusaloite on tullut niin nopeasti komissiolta ja että EUn johtavuus ja sidosryhmien osallistuminen sisältyy tähän asiaan sadan tuhannen aikaan tuloksia. Myös amerikkalaisissa pitää muistuttaa, että on olennaista saada aikaan vauhtia. Tietenkään ei pidä tehdä kompromisseja sisällön suhteen, mutta täytyy kuitenkin tarttua asioihin ja käydä lävitse vaikeita kysymyksiä, että sanan aikaan hyvä sopimus ihmisille. Mutta meillä on eri kysymyksiä. Tällä viikolla on ihmisiä, jotka ovat pyrkineet vakuuttamaan meitä informaatioteknologiasopimuksesta ja mitkä ovat näkymät, miten arvioitte niitä, että saadaan läpimurto seuraavien kahden viikon aikana Japanista? Minulla olisi kysymys myös. EU neuvottelee Japanin kanssa, mutta Japani käy, on myös suurin kumppani EUlle, myöskin ajattelen Tyynemeren alueen yhteistyötä. On jotakin melua siitä, että teettipiä on jarruttanut Japani. Miten tämä dynamiikka vaikuttaa nyt Euroopan neuvotteluihin? Miten näette Japanin ja TPPn väliset suhteet ja miten näette Japanin suhteen meidän kahdenvälisiin sopimuksiimme? Sitten VTOn osalta on nähty läpimurtoa. Ne meistä, jotka uskovat, että monenkiskiset kauppasopimukset ovat edelleenkin tärkeitä. Miten te arvioitte tätä? mikä oli se rooli, joka EUlla oli, miten te jatkatte Euroopan johtajien mobilisointia VTOn puitteissa. Intia on ollut tärkeä toimija. Merkitseekö tämä läpimurto myös uutta tulevaisuutta EUn ja Intian välisille kauppasuhteille? The whole world, yeah. Koko maailma. Helmut varmasti vielä lisää tähän jotain itänäkökohtia. Arvoisa puheenjohtaja, en aloitakaan idästä tällä kertaa, enkä Ukrainasta ja Venäjästä, vaikka se on kyllä selkeä haaste teille, koska on yhteisiä vastuita ja kylläkin kauppa myös edistää rauhaa myös Euroopan mantereella. Mutta kuitenkin toinen aihe, johon päätitte esityksen ja kiitoksia tästä erittäin kattavasta esityksestä ja halusta myös edistää yhteistyötä komission ja Euroopan parlamentin kanssa. Tämä kysymys liittyy seuraavaan kuulemistilaisuudessa. Sanoitte, että tämä on ensimmäinen asia, jota haluatte edistää. Tämä on monen keskeinen kauppajärjestelmä. Tänään se oli neljännellä sijalla. Onko teillä suunnitelmia horisontaalisten vaikutusten suhteen, mitä uusiin kauppasopimuksiin tulee kahdesta kymmenestä neuvotellaan tällä hetkellä? Tiedämmekö, mitä TTIP merkitsee Ecuadorille, koska ministeri on täällä mainitsen Ecuadorin ja Kolumbialle ja Perulle. Tiedämmekö, mitkä ovat vaikutukset molemmin puolin liittyen TTIP ja TTP, kun puhutaan EU ja Kiinan välisestä investointisopimusta. Suunnit ajatteleeko komissio tutkivansa sitä, mitä tämä tarkoittaa kumppanimaille, kolmansille maille ja 28 jäsenvaltioille? No, Kreikalla on ehkä eri intressit kuin Kreikalla, kun puhutaan kansainvälisestä kaupasta. Eli tämä liittyy siihen, miten me sopeudumme näihin haasteisiin. Sitten oikeudenmukainen kauppa ja tässä on monet kansalaisjärjestöt mutta Tässä halutaan myönteisiä kannanottoja niin talouskehitykseen monilla alueilla, mutta myös Euroopan unionissa tulevaisuudessa. Ja haluaisin kysyä, että miten nämä otetaan mukaan ja saadaan osallistumaan, jotta saadaan uusi Agenda 2020 tästä näkökulmasta. TTIP, lopetan aivan kohta puheenjohtaja. Tämä sääntelyyhteistyö, jonka mainitsitte. Tehän menette Washingtoniin ensi viikolla. Jos molemmat osapuolet sanovat, älkää olkaa huolissanne, me emme halua vaihtaa yhteisölainsäädäntöä. Miten sit, minkälaista tämä yhteistyö sitten on tulevaisuudessa? Mitä tämä todellisuudessa tarkoittaa kaupungeille, paikallisviranomaisille alueille, kun pitää sopeuttaa järjestelmiä näihin kilpailuhaasteisiin eh, kansainvälisissä sopimuksissa? Eilen eh, Saksan ammattijärjestössä päätettiin, todettiin, että SETA ei hyväksytä, jos siihen liittyy vielä. Joten miten, miten kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan, jotta saataisiin tähän yhdessä ratkaisu kauppakumppaneidemme kanssa, jotka avaavat uusia näkymiä. Se palvelee meitä kaikkia. Kiitos, Janet. Merci. Kiitos, Bernd. Varava komission jäsen. Puhutte paljon seurattuudesta ja teette paljon ehdotuksia siihen liittyen. Olemme arvioimassa, mitä ehdotukseenne kuuluu. Kuulemme tämän yleisperiaatteen, joka on lisätä asiakirjojen saatavuutta, mutta jokaisen asiakirjaan kuuluu sitä rajoitteita. Kuka niitä voi sitten lukea? Ja tämän osa arviointia me nytten. Mutta te ette ole menneet pitämällä kuin mitä amerikkalaiset ovat sallineet. Pohjimmiltaan te ehdota mitään aidosti uutta. Tämä järjestelmä joista komissio on sopinut Yhdysvallasta. Ja sitä me vastustamme eniten. Tiettyjä asiakirja saaminen on ihan ok. Mutta villakoiran ydin ovat nämä konsolidoidut neuvotteluasiakirjat. Ja siinä, mitä te vaikuttaa tehdä tämän pahimmiltaan, niin siinä vain 15 parlamentaarikkoa saavat lukea ne Minun kaup- raskaalle kauppamestari sanoi, onko teillä tätä konsolidoitua neuvottelutekstiä? vain vakalla olla, mutta ei hänellä voi olla pöydällään konsolidoitua neuvottelutekstiä. Meillä on aito demokraattinen ongelma. Ja me olemme sitä mieltä, että tämän transparenssiyrityksenne loppui siihen, mitä amerikkalaiset halusivat meidän tekevän. Ja kuten Scholz sanoi, Ranskan kansalliskokous ilmaisi just vastalauseensa investointisuojaan tässä vaiheessa. Eikä se ole ensimmäinen parlamentti, joka on ilmaissut kantansa tästä. Meillä on yhä enemmän tutkimuksia ja arviointeja vaikutuksista, joita äh, on tehty erityisesti TTIPin suhteen – Yhdysvallassa erityisesti. Ja ot, vähemmän ää, kauppaa Euroopan suuntaan, paljon enemmän Yhdysvaltojen suuntaan. Tässä kysymys siitä, että on joukkoneuvottelu koko kohtia, jotka vaarantavat suvereniteetin. Ja jos te haluatte uuden alun, neuvotteluille eikä olisi ensimmäiseksi uudelleen aloitettava, annettava tuota Podesin yliopistoille, tutkimuslaitokselle, joita komissio aina käyttää, eikä meillä pitäisi olla aitoa vaikutusarviointia liittyen TTIPin vaikutuksiin. me tämä että vihreät eivät ole asettaneet paljon painoa teidän liberaalille maailmankuvallenne. Toivo on enemmän teidän toimissanne kestävän kehityksen ihmisoikeuksien suhteen ja mainitsitte sen tänne, mutta valitettavasti tällä hetkellä Euroopan komissio vuosineuvottelee, se ei halua, että kestävä kehitys tai ihmisoikeuskohdat ovat sitovia. Taisteletteko tätä vastaan? että tämä muuttuisi, kun neuvosto komissio valmistelee Meksikon sopimuksen laajentamista tai uudentamista. Otatteko Meksikon demokraattisuuskysymyksen? Otatteko se huomioon Vietnamin kanssa? Siellä on 90 miljoonaa kansalaista. Se on erittäin ongelmallinen poliittinen järjestelmä. Sama Burman suhteen. Enkä puheessani kuullut minkäänlaista nytkähdystä komissiolta näiden maiden todellisuuden suhteen neuvottelussa niin, että ihmisoikeuksia kunnitettaisiin. Kiitos. Hän on lyhyempi kuin Janik Jadot, ehkä kuitenkin myös vähemmän kaunopuheinen kuin hän. Meillä on pari kysymystä, jotka ovat kahden otsakkeen alla. Aluksi te sanoitte, että työpaikat, kasvu ja investoinnit ovat se, mikä liittyy kauppaan. Tästä mielestä kaikki ovat yhtä mieltä, mutta osa tätä on se, että te puhutte yksityiskohdista kaunopuheisesti siitä, mikä on EUn poliittinen agenda ja miten näette kauppapolitiikan tapana edistää Euroopan unionin poliittista agendaa. Mitä tapahtuu, kun on ristiriita Euroopan unionin poliittisen agendan ja teidän työpaikkojen kasvun ja investointien aikaansaamisen tavoitteen välillä. Merkitään, että sitä luovutaan agendasta vai sitä, että luovutaan näistä työpaikoissa kasvusta ja investoinneista, joita niin kovasti kaivataan. Meillä on toinenkin kysymys teille. On paljon huolestuneisuutta siitä, tämä huolestunut on kuulunut jälleen kerran hyvin kauniisti sitä, miten kollega Helmut Scholz sanoi ISTstä ja ISTSstä, ja, joka on siis investoijien kiistaratkaisujärjestelmä, ja te elementti on tämä Yhdysvaltojen ja EUn kauppasopimus. Nyt kiista, joka liittyy tähän ISTS, on hyvin olennainen kysymys tämän kauppasopimuksen osalta. Komission edustaja sanoi 22. Äh, lokakuuta 2014, että minä olen pyytänyt Franz Timmermania antamaan minulle neuvoja asiassa, eli ISTS. Ei ole mitään investointien suojelulausekkeita, jos Franssi ei ole minun kanssani yhtä mieltä. Tältä pohjalta minun täytyykin sitten kysyä, missä te tässä olitte sitten. Teidän tehtävänä on olla kauppasomission jäsen, mutta e, joku muu vastaa aivan vain ydinkysymyksistä. Erinäiset tässä valiokunnassa äänestäneet teitä vastaan tässä valiokunnassa siksi, että katsotaan tehty oikein ollut tehtävien tasalla. Näyttää siltä, että puheenjohtaja Junckerkaan ei pidä teitä aivan tehtävien tasalla olevana. Eikö tämä olisi parempi, että olisi herra Timmermans vastaamassa minun ja herra Scholzin kysymyksiin, jotka koskevat ISTS sekä te, koska herra Timmermans hän kantaa vastuuta, ettekä te. Kiitos herra puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja nyt on teidän vuoronne vastata ensimmäisen kierroksen kysymyksiin. Thank you very much. I'll try to answer. Kiitos. Yritän vastata kysymyksiin tässä niin, Madame Le Pen ei vielä vasta saanut esittää kysymystä. Colleagues, we have a clear rule. Kollegat, meillä on selkeä sääntö. Ensimmäisellä kierroksella poliittisilla ryhmillä on oikeus esittää kysymyksiä sitten toisella kierroksella vielä 22 edustajaa voivat puhua. Tämä on aivan selkeä sääntö. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys Christopher Fjellneriltä. Olen samaa mieltä, neuvottelut kestävät hyvin pitkään, mutta jossakin kohdin voimme nopeuttaa neuvotteluja, mutta esityslista on hyvin pitkä, on hyvin paljon eri aiheita, me neuvottelemme kumppaneiden kanssa Kanada ja USA ovat lähekkäin, mutta silti asia on vaikea ja meillä on monimutkainen järjestelmä. Meitä on 28 maata, Euroopan parlamentti täytyy ankkuroida kansallisiin parlamenttiin, joten tähän menee aikaa. Mutta olen samaa mieltä, että meidän täytyy kuitenkin näyttää, mistä me keskustelemme ja mikä on mahdollinen lopputulos. Ja avoimuus on yksi osa sitä, eli tästä keskustellaan nyt ja tämä on se, mitä me odotamme ja minä ja yhteistyökumppanini pyrimme parantamaan tätä kertomaan, missä mennään. Joten toivottavasti me voimme näyttää myös tuloksia neuvotteluiden aikana, jotta me voimme näyttää, mihin me kuljemme. Tähän menee aikaa Äh, ainakin puoli vuotta ja sitten vielä käännös, käännökset ja ratifiointi. Ja toivottavasti vuonna 2017 sitten se voi astua voimaan. Se on pitkä aika, mutta se siihen menee. Meidän täytyy näyttää, miten kauppa sopii yleiseen politiikkaan ja siihen, kun puhutaan kasvusta ja työpaikoista. Ei tämä ole risti ristiriitainen kysymys. Se on osa politiikkaa ja toivon, että se voitaisiin saada mukaan tähän asiakirjaan, kun puhuttiin kaupan tulevaisuudesta. Keskustelen tästä mielellään. Te olette nyt siellä kameran takana, mutta toivottavasti kuulette minut. Kyllä mielelläni keskustelen tästä teidän kanssanne. Täytyy katsoa missä muodossa ehkä te voitte valmistella jonkun asiakirjan. Haluan toki kuulla teidän kantanne tästä ennen kuin annan lopullisen asiakirjan tästä, mutta toivottavasti tämä tiedonanto voisi olla valmis seuraavan vuoden loppuun mennessä. Siinä on prioriteetit, toimet, politiikat ja miten se sitten sopii eh, yleiseen politiikkaan ja sitten miten otetaan kahden väliset kysymykset, monenkeskiset kysymykset ehm, ja huomioon ja erilaiset sopimukset, esimerkiksi yksipuoliset sopimukset. No sitten Singapore ja tuomioistuin, en tiedä mihin artiklaan tässä viittasitte, mutta eh, Karel de Lycht edeltäjäni päätti viedä tämän tuomioistuimeen, mutta sitä ei lähetetty ennen kuin komissio muutti ja sitten tässä siirtymävaiheessa on muitakin tapauksia ja eh, puheenjohtaja Juncker on sanonut, että tarkastellaan tätä Toivon, että lyhyessä ajassa voimme sitten tarkastella myös tätä kysymystä ja kerron tästä sitten mahdollisimman nopeasti. Sitten tämä jakokysymys, mitä Singaporeen tuli, komissio pitää tätä kokonaisuudena ja niitä pitäisi käsitellä yhdessä. GSP Plus sitten. Minä uskon tähän. Me voimme tätä kautta toimia köyhimpien maiden kanssa ja voimme pitää yllä vuoropuhelua, miten saadaan mukaan kansainväliseen kauppaan, mutta myös kestävään kehityksiin, ihmisoikeuskysymyksiin, työoikeuskysymyksiin ja niin edelleen. Täytyy allekirjoittaa paljon sopimuksia ennen kuin siihen hyväksytään. Tämä on tietenkin ensimmäinen askel me tiedämme, että jollakin mailla on vielä ongelmia, mutta tätä kautta nämä maat saadaan mukaan kontekstiin ja sitten äh, näitä maita voidaan valvoa ja niiden kanssa voidaan puhua. Tietysti jos rikkomuksia on, niin siihen voidaan puuttua, mutta tarkoituksena on, että me emme uhkaa äh, lykkäämisellä tai lakkauttamisella. Tässä on mukana myös kansalaisyhteiskunta, ILO, ja tätä kautta sitten yritetään löytää tapa kulkea eteenpäin. Tämä olisi parempi näille maille kuin että keskeytettäisiin tai lakkautaisiin tämä ää, ää, sopimus. Se on tietysti viimeinen olinkorsi. Tätä täytyy toki valvoa ja minä olen valmis seuraamaan tätä nähdäkseni kuinka se toimii, mutta kuitenkin tätä pakollista lykkäämistä tai keskeyttämistä pitäisi heti ottaa käyttöön. Onko Eurooppa avoin kaupankäynnille? Kyllä, mielestäni on. Tietysti tarvitsemme sisäisiä uudistuksia, ja tämä on myös Junckerin esityslistalla, niin että takaamme sen, että otetaan hyöty sisämarkkinoista ja pidetään kiinni lupauksista. Me olemme avoimempia kuin monet kumppanit ja yritämme nyt avata kumppani markkinoita niin, että voisimme toimia sielläkin. Me voimme tehdä enemmän, mutta meidän täytyy, myös toimia ulkomaailman kanssa niin, että me pääsemme heidän markkinoille. Täällä mainittiin Meksiko, minä puhun ministerille viime viikolla puhelimessa. Olemme lähettäneet joitakin kysymyksiä heille, jotta voisimme nähdä, missä mennään. Me odotamme vastauksia, käymme vuoropuhelua. Ja jos meillä on samat kunnianhimoiset tavoitteet, niin sitten me voimme ensi vuoden alussa aloittaa keskustelut, koska Meksiko olisi erittäin tärkeä kumppani. Australia, Uusi, Seelanti, hyviä kumppaneita monissakin suhteissa. Meidän täytyy katsoa, mitä me voimme hyötyä, kun puhutaan vapaakaupasta. Maatalous on kaikkien arka luontoisin kysymys. Meidän täytyy arvioida, voimmeko hyötyä enemmän kuin hävitä, koska Muutenhan markkinat ovat aika avoimia, mutta tämä on kuitenkin yksi pohdintaprosessi tällä hetkellä. Sitten ITA huomenna Genevessä neuvotellaan tästä kysymyksestä. Edistystä on tapahtunut. Me olemme painostaneet USA sitten ja Intia painostivat myös. On joitakin kysymyksiä, esimerkiksi autoradiot. Me yritämme tarkastella tätä vielä, mutta keskustelut jatkuvat huomenna. Genevessä ne jatkuvat viikon ja toivottavasti sitten löydämme ratkaisun tähänkin kysymykseen. Tarkoittaako tämä sitä, että Intia on palannut? No sehän olisi aivan fantastista. Eh, vapaakaupassa toimintaa ei kovinkaan paljon ole ollut. Me olemme halukkaita jatkaa työtä. Jos Intia sitä toivoo, niin se olisi loistava mahdollisuus. Me emme ole vielä niin pitkällä. Meidän täytyy katsoa Intian hallituksen kanssa näitä kysymyksiä. Mitä sitten VTO tulee, kuten sanoin, eh, kaupan edistäminen edistämissopimus allekirjoitettiin ja ensi vuoden loppuun mennessä pyritään saattamaan Doha loppuun. Sitten Davosissa tavataan VTOn pääsihteerin tapaan ensi viikolla Genevessä. Ja sitten ministerikokous tultaisiin pitää ensi vuoden loppuun mennessä. Tätä kautta me voimme sitten tarkastella, mitä voimme saavuttaa Doan suhteen herra Scholz, sitten tämä monenkeskinen kysymys, no, se on erittäin tärkeää ja olen iloinen, että me käsittelemme tätä kuulemistilaisuudessa. Olimme hieman skeptisiä sen suhteen, miten asia edistyy, mutta nyt se edistyy ja olen erittäin tyytyväinen, että näin on. Meillä on paljon neuvotteluja VTOn hengessä, mutta ei VTOn alla. Ja tässä on tärkeää, että nämä kysymykset ovat siis VTOn alla, esimerkiksi nämä vihreät tuotteet. Me ei ole vielä niin pitkällä, mutta tämä on tavoitteeni. Mitä sitten eh, kestävyysvaikutusten eh, arviointiin tulee? meidän täytyy katsoa, miten meidän sopimuksemme vaikuttavat. On niin paljon vapaakauppasopimuksia tai neuvotteluja tällä hetkellä, joten on vaikea mm, pitää silmällä niitä kaikkia, mutta kuitenkin näitä arvioita me suoritamme komissiossa. Mitä oikeudenmukaisen kauppaan tulee, kyllä, sillä on tärkeä asema GSP Plusassa ennen kaikkea. Tapahdin Tukholmassa järjestön, joka käsittelee näitä kysymyksiä ja sitten ne Äh, puhuivat juuri näistä reilun kaupan kysymyksistä. Tämä on erittäin hyödyllistä ja ne voivat olla tärkeässä asemassa, kun puhumme siitä, onko äh, onko perusoikeuksia rikottu niiden maiden kanssa, joiden kanssa meillä on sopimuksia, siis GSP ja GSP plus sopimuksia. Anteeksi herra puheenjohtaja, tässä oli nyt niin paljon kysymyksiä. Tämä sääntelyn tulee tämä on se luku, josta me voimme hyötyä eniten. Ja ilman, että me alennamme ympäristökuluttajastandardeja, niin me voimme tehdä siis teknisiä testejä, kolaritestejä tai mm, joidenkin tehtäen tarkistuksia tai lupamenettelyä, jossa meillä on korkea turvataso, mutta teemme ne hieman eri tavalla tai jos tulee jotakin uusia kysymyksiä. Ja, niin voisimme aloittaa sitten samalta lähtöviivalta. Tämä olisi erittäin hyödyllistä teollisuudelle ja ei ainoastaan PK-yrityksille. Mitä sitten avoimuuteen tulee, niin te tulette näkemään, mikä se on. Eli nyt verkkoon tulee paljon asiakirjoja, niistä tulee myös käyttäjäystävällisempiä Eli nämä luvut, joita on käsitelty USA ja jäsenvaltioiden kanssa, ne löytyy verkosta ja tämä prosessi aloitetaan nyt heti ja tätä kautta sitten saamme, sa, muut saavat selkeyttä sen suhteen, mitä käsitellä. Ja että jäsenten pääsyn asiakirjoihin tulee. Tämä on vielä muodollisuuskysymys, mutta kuitenkin kaikki parlamentin jäsenet tulevat pääsemään käsiksi näihin asiakirjoihin. Eli ne eivät ole niin rajattuja enää. Niin. Niin, eli siis ei ole enää niin paljon ra- näitä rajattuja asiakirjoja. Jos löytäisimme teknisen ratkaisun liittyen sekä parlamentin jäseniin että ministereihin eri pääkaupungeissa, eli Eli olisi tällainen niin kuin IT-turvallinen ratkaisu. Se olisi hyvä. Tällaista ratkaisua meillä ei ole, joillakin mailla on, ei kaikilla mailla. Mutta Suurates Fromanin kanssa minä puhun tästä sitten maanantaina. ISTS sitten. Tiedän, että kritiikkiä on esitetty ja myös mm, SETA-sopimus. ISTS on todellakin uudistettu Kanadan sopimuksessa. Tässä on otettu huomattava edistysaskel. Tässä rajataan ulkopuolen väärinkäytön mahdollisuus. Siitä on tehty avoimempi niin, että voidaan taata se, että sitä voidaan käyttää vain joissakin tapauksissa. Ja tässä ei kyseenalaisteta kansalaisten turvallisuutta. Ehkä voisi tehdä vielä enemmänkin ja saan hyvin paljon ajatuksia ja kritiikkiä kansalaisyhteiskunnalta sen suhteen, miten tämän asian kanssa voitaisiin edetä. Mutta katsotaan, mitä me voimme tehdä tämän asian suhteen. Mutta sitä on siis suljettusta ei enää voi avata. Totta kai voitte kutsua herra Timmermansin tänne. Kyllä hän varmasti mielellään tulisi paikalle mutta yhdessä Junckerin ja Timmermansin kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Meillä ei ole mielipideeroja ja on aivan luonnollista, että komission ensimmäinen varapuheenjohtaja, joka on vastuussa mm, perusoikeuksista, mm, arvoista, paremmasta sääntelystä, saa tiedon ja hän sitten koordinoi näitä kysymyksiä ISTSn suhteen. Kaikki varapuhe, kaikilla varapuheenjohtajilla on enemmän vastuuta emme me ole alhaisemmalla tasolla, vaan kyse on siitä, että mä teen johdonmukaisesti työtä puoluerajat ylittävästi, vastuurajat ylittävästi. Kyllä herra Timmermans varmasti mielellään tulee paikalle, mutta olen vastuussa kauppapolitiikasta. Herra Juncker minut tähän on nimittänyt ja meillä ei ole mitään mielipideeroja. No, teillä on oikeus omaa mielipiteeseen siitä, olenko päte vai en, mutta teidän täytyy nyt kuitenkin sitten kestää minua vielä jonkun aikaa. We have... Kiitos. No niin, hyvät kollegat, täällä on 21 puheenvuoropyyntöä. Tämä tarkoittaa 22 nyt. Joten me voimme antaa vain yhden minuutin jokaiselle, koska muuten komissaari ei voi vastata kysymykseen. Ja jos nyt on pakko esittää kysymys, meillä oli jo niin paljon aiheita ensimmäisellä kierroksella. Herra Winkler. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen näistä mielenkiintoisista tiedoista. Puheenjohtaja on välttämättä keskustella, koska haluaisin, että komissio sen puhuisi alueesta, josta lyyrikään puhuttu tänään mitään on yksi tärkeimmistä kumppaneistamme. On se kolme kysymystä tästä asiasta, tästä kumppanuudesta. Ensinnäkin joiden kiinaväliset suhteet ovat jotakin, mitä voidaan nimittää monikerroksisiksi suhteiksi. Meillä on vuoropuheluita ja suhteita komission, jäsenvaltioiden, poliittisella tasolla, puolueiden tasolla ja on erilaisia aloitteita, jotka ovat käynnistyneet 10 tai 20 vuotta sitten. Ja edistys siinä, että olisi yksi Euroopan ääni tässä vuoropuhelussa Kiinan kanssa olisi tietysti hyvä asia – mitä te näette asiasta, mitä näette asian. Ja toinen kysymys on sitten se, miten nähdään markkinoille pääsy ja esteet, joita eurooppalaiset yritykset näkevät markkinoille pääsyssä. Ja kolmas kysymys olisi se, miten olitte suunnitellut jatkuttavan vuoropuhelua investointisopimuksesta Kiinan kanssa ja mikä on sitten tilanne Taivanin osalta Tällä parlamentillahan oli päätöslausuma vuosi sitten suhteista Taivanin kanssa. Miten te katsotte tilanteen olevan? Voidaanko käynnistää vuoropuhelua Taivanin kanssa? Herra Campbell. Um, Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa komissaari. Euroopan kauppasopimusten laatiminen kestää noin 70 vuoteen. Täytyykö teidän sieltä resursseja muualta budjetista eh, vähän vahvistaakseni neuvottelutiimiä. Toinen kysymys, jonka olen ottanut aikaisemminkin esille. Tarvitsemmeko toisen neuvottelijan Intiaan eh, pikemmin kuin tietivissä? Ja mitä henkilökohtaista? Mutta sanotaan sille, että Intia jää TTIPin alle ja tuota, tarvitaan sellaista kymmenen vuoden kuluttua. Eh, Intia hidastelemalta puoleltaan mutta me voisimme edistää asioita vähän nopeammin näin. Edustaja Siko. Grazie Presidente, in maniera molto eh, sintetica. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aivan lyhyesti puhua. Rova Malmström, PK-yritysten mm, näkökantoihin. Viime kokouksessa minulla oli tilaisuus esittää kantani. Tilastot minusta puhuvat hyvää omaa kieltä. 3 prosenttia pk-yrityksistä ylipäätään voi avata yri- yrityksiä kolmessa maissa ja monet pk-yritykset eivät edes ajattele mitään globaalistumista. 98 prosenttia teollisuudestamme kuitenkin koostuu pk-yrityksistä. Ja siksi on tärkeää, että emme pelkästään aseta varoja käyttöön kauppapolitiikkaa varten, vaan huolehdimme myös siitä, että kansainväliset kaussopimukset toimivat. Koska tärkeä tavoite avoimuuden ja muiden näkökantojen ohessa on äh, huolehtia siitä, että myös pk-yritykset voivat hyötyä näistä sopimuksista. Ja siksi kysyisinkin teiltä, mitä te tulette tekemään tällä alueella seuraavana viitenä vuotena? Rouva Le Pen. Rouva komission jäsen, tavataan puolesta, niin teidät, tervetuloa tätä, että me emme luultavasti samaa mieltä mistään. Olette armostantaneet minulle puheaikaa muutama sekunti. Olen suuri ryhmä Ranskasta, suuri ryhmä maasta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja tästä anteliaisuudesta. Tätä minusta skandaalimaista. Miten luoda täydellinen äh, sumu Titepin ympärille. Heinäkuussa äh, päätöslauselma heitettiin demokraattisesti roskapönttään. Sehän on komission pohjoittain tehtävä, se laitettiin roskapönttään koordinaattorien kokoukseen. Lähetin kolme viikkoa sitten kirjeen päästäkseni lukusaliin lukautumatta asemaan, niin huolimatta siitä, mitä edustaa, vaikka sitä tätä häiritsee, vaikka olen tämän valiokunnan jäsen, en ole päässyt tuohon kuulumaan, kuuluisaan lukusaliin. Olette lähteneet kirjeen. Teillä on paljon hyviä aikomuksia saatavan aikaa. että te olette päättäneet täydellisestä transparenssista täydellinen transparenssi. Kansan suvereniteetti, jolla on oikeus sen edustajiensa myötä saada tietää täsmälleen, miten etenee työ. Ja näin, joka voi johtaa keskustelun tässä maassa anteeksi. Antain sen itselleni pari lisää sekuntia. Haluaisin tietää, että se tutkimus, jo herra Jadot puhui äsken, joka on va- jossa puhutaan TTP vakavista seurauksista – johtaisi BKT-laskun kaikissa Euroopan maassa, maassa, maassa Ranskaa, työttömyyden merkittävän kasvun, verotulojen laskemiseen ja lisääntyneen talous ää, epävakauteen. Olette lukeneet tämän sopimuksen. Komission puhuu 0,4 prosentin kasvusta. Haluatteko te heittää roskapönttöön kuin sen päätöslausuman, jonka jätin? Madame Reding, Rouva Redding. Hello, uh, commissioner. Niin, hyvä komission jäsen. Ja nyt uh, kysymykset heti. Teidän sitoutuneisuutenne avoimuuteen itse asiassa on hyvin tärkeää. Aiotteko soveltaa avoimuutta myös muissa neuvotteluissa, sitä avoimuutta, josta puhunut TTIPin yhteydessä, puhun myöskin TESasta. Meillä ei ole vielä valtuutus, mutta meillä oli vielä olemassa sääntelyosa tästä sopimuksesta ja me toivomme, että se tullaan julkistamaan, koska vasta kun parlamentin jäsenet voivat käsitellä tekstejä, voidaan eh, myöskin sitä, mikä, mitä epäilyttä tästä kenties voi löytyä ja Tämän täytyy olla selvää. Minä haluaisin sanoa, että me todellakaan emme voi työskennellä muuten. Mitä keskustellaan sitten e-kauppa Eurooppa liikkeen osalta näissä neuvotteluissa. Meidän näyttäisi siltä, meillä papereita näyttäisi siltä, että Yhdysvallat ovat tehneet esityksiä, jotka sisältävät sääntöjä, jotka koskevat tiedon kulkua, jotka liittyvät tietosuojaan ja yksityisyyteen. Tiedätte, mikä on tämän talon kanta ja tiedätte, mikä on minun kantani muodollisesti ollut aiemmin, mutta nyt puhun tämän parlamentin jäsenenä. Tiedätte tämän kannan mikä täällä on, ja te tiedätte, että tämä ei tule menemään lävitse. Meillä on myös tietoa viime torstailta, ja näyttäisi siltä, että Yhdysvallat on tehnyt rajoittavan kommentin eh, kauppa- ja palveluita koskevassa VTO-komissiossa, eh, jossa e-kauppa otettaisiin mukaan osaksi työohjelmaa. Mikä on EUn kanta tähän asiaan? Emmanuel. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puolta kahteen kolme komission jäsenen vastauksia, jotka ovat vaikuttaneet minusta riittäviltä. Ensimmäinen kysymys, jonka David Martins ja sitten Singaporen suhteen. Tässä on teidän kantanne. Ja, äh, tässä keskustella, mikä on teidän kantanne, koska meillä on selkeä argumentti äh, hyödykkäiden ja investointien erottamisesta, mikä on komission jäsenen kantaa. Tähän sitä oli, että Tämä kysymys liittyy investointisuojan setasopimukseen. Ei Eh, siihen ei puututa, mutta olemme valmiita keskustelemaan. Keskustellaanko sitä vai ei? Ja sitten haluatte realistisen T-tipin, en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta sen nyt kuitenkin tiedän tai luulen ymmärtäväni, että, että te ollaan erittäin tarkkaan äskettäisten tutkimusten mukaan tämä paratiisimaan että komissio ja edeltäinen lupasi ei ole ihan toteutumassa. Ja mitä te komission jäsenä aiotte toimia niin, että varovaisuusperiaatetta noudatetaan, koska TTIPissä valitettavasti te esitätte meillä aina oletettuja etuja. Monen me näkemme riskejä palkansaajille ja yrityksille, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä? Okay, well, ISDS is clearly exhausted, so I move straight to... Niin, kiitos. Siirryn tässä heti Singapur-kysymykseen. Yksi ystävällinen varoituksen sana. Ehkä on taktinen virhe, että ei hyväksytä David Martinin ehdotusta se, että ISDS erotetaan tuotteista ja palveluista. Se saattaa synnyttää sellaisen tunteen täällä talossa, että me olemme oman päätöksemme vankeja. Ja tämä saattaisi sitten vaikuttaa tulevaisuudessa ISTS-asioiden käsittelyt. Monet todellakin epäilevät sitä, jos ISTS otetaan Singaporen sopimukseen mukaan. Ja mit, sitten toinen kysymys. Mm, tuleeko, siirtyykö Kiina 2006 markkina Gressle. Kiitos. Grazie komissaria. Ehm, le pongo... Kiitos komission jäsen. Minulla olisi kysymys, joka koskee aihetta, jota vielä ei ole otettu esille. Minä kysyn, onko komissiolla aikomus tarttua tietyisiin aloitteisiin, jotta saadaan nykyaikaistettua kauppapoliittisia suojavälineitä. Neuvostossa näyttää näyttää olevan niin, että asia on päätynyt umpikujaan. Te näyttäisi olevan kuitenkin päättäväinen ja haluaisitte kunnioittaa toimijoiden välisiä sopimuksia, koska he nyt parlamenttia voi pitää mitättömänä. Me olemme sitä mieltä, että on välttämätöntä, jotta saadaan aikaan toimintavälille välille hyvää tasapainoa ja yhteistyötä se, että komissio kenties aktiivisemmin ryhtyisi toimintaan, jotta tästä umpikujasta päästäisiin pois ja huolehtia siitä, että parlamentin tekemä työ myöskin saa asianmukaisen arvostuksen eikä mene hukkaan. Ja juuri tästä syystä, että kysymys on toimielinten uskottavuudesta. Mr. Landsbergis. Herra Landsbergis. Mr. Commissioner. Hyvä komission jäsen. Minulla on kysymys ideasta, joka syntyi Kremlin johtajan päässä 2010 Puhun yhteistä kauppalusta Lissabonista Vladivostokkiin. Ja olemme hämmästyneet, että tämä ajatus on jotenkin palannut parlamenttiin ja eri instituutioihin, joten kysymykseni, hyvä komissio, mikä henkilökohtainen kantani tässä kysymyksessä on? Näettekö tätä ajatusta jotenkin kehittymässä? Olemmeko siirtymässä tästä äh, no business as usual periaatteesta tähän äh, enemmän tekemällä vähemmän. For the clear roadmap. Uh, Kiitos selkeästä tiekartasta, ennen kaikkea kun painotetaan ihmisoikeuksia ja kehitystä ja avoimuutta ja hyvää T-tippiä. Venäjä esittelee ja valmistelen lausuntoa AFET-valiokunnalle. Krimin liittäminen ja Itä-Ukrainan kriisin eskaloituminen on johtanut pysähtymiseen EUn ja Venäjän välisissä kauppasuhteissa. Ja tätä on vielä vaatanut se, että rupla on heikentynyt ja talous heikentynyt Venäjällä ja öljyn hinta laskenut. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää, EU e on yhtenäinen ja on myös tärkeää, että säilytämme vuoropuhelun. Ja sitten tämä johdattelee minun kysymykseeni, joka liittyy yhteistyön näkymiin EUn ja Euraasian talousalueen välillä. Ja se saattaa olla osa vuoropuhelua tulevaisuudessa jos Minskin sopimuksen tulitauosta pidetään kiinni. Kansleri Merkel on tehnyt tällaisia ehdotuksia, mutta sillä ei ole ollut mitään seurauksia vielä toistaiseksi. Miten tärkeäksi te näette tämän vuoropuhelun säilyttämisen Venäjän kanssa? Kiitos puheenjohtaja. Rova komission jäsen, kiitos siitä, että olet tullut tänne, mutta itse asiassahan se on itsestäänselvyys. Minulla on yksi ainut kommentti, joka oli oikea kysymys. Kun kuuntelee teitä ja ajattelee, mitä kaikki kollegat sanovat, on niin paljon erilaisia hankkeita eri alueiden, alueiden kanssa. Siis, ja te puhutte puhutte avoimuudesta, mutta vain kun on kysymys T-tipistä. Minusta on muutakin kuin avoimuus. Hyvä ja kaunista, jos kaikki asetetaan internettiin, mutta te tarvitsette komissiolta hyvän strategian kansalaisille tiedottamiseen. Me parlamentin jäsenenä olemme päivittäin tai viikoittain yhteydessä kansalaisiin kansalaisiin eri alueilla Euroopassa. Te elätte täällä, täällä pilvessä onnellisena, mutta teidän pitää olla yhteydessä näihin ihmisiin, koska he ovat niitä, jotka vaikuttavat siihen, miten täällä äänestetään. Ei pelkästään meidän äänestämiskäyttäytymiseen täällä Euroopan parlamentissa, vaan myöskin kansallisissa parlamenteissa – Tämä koskee kaikkia teidän hankkeita, niin pelkästään T-tippiä, kaikkia niitä hankkeita, joiden osalta joudumme tulevina vuosina harjoittamaan yhteistyötä, josta tulemme keskustelemaan. Joka tapauksessa kiitos siitä, että olette avoin ja että puhutte avoimuudesta. Olen ehkä yksi harvoista, mutta olen sen puolesta, että ISDS tulee. En ole yksin tämän mielipiteen takana vaikka vastustajat ovat äänekkäämpiä. Shoot. Sorry. Um. Anteeksi. Kuuntelin tulkkaasta. Oli oikein mukavaa kuulla, että halutaan aloittaa tuorelta pohjalta. Aloittatte työnne tuoreella tavalla ja olen pitkälti Redingin kanssa samaa mieltä, koska yksi huolenaiheestani on Kantakoon huomio kiinnittyy pitkälti TTIPiin. Yksi sen vaikutuksista on, että tilat ovat tapahtuneet vähän pinnan alla. Hätisä äh, diilin potentiaali olisi yhtä iso ja potentiaalisesti samanlainen kuin T-tipin pahimmiltaan. Joten haluamme tisään samanlaista seurattavuutta on TTIP. Ja sitten tämä me teemme julkiset palvelut, jos haluamme kansalaiset taaksemme. Meidän täytyy tehdä selväksi, mitä neuvottelussa on mukana, mitä ei. Tämä merkitsee EU-tarjousta julkaisemista, ei menneisyyden, vaan nykytarjouksia, TISA, TTIP ja tulevat sopimukset. Mr. Lyhyesti, kiitos komission. Minäkin halusin kysyä teiltä mahdollisista pohdinnoista siitä, että lähdetään eh, lähtisin oikeuden käsiteltäväksi tämä vapakosmos Singaporen kanssa. Minä kuitenkin suosittelen, että ette kysy tuomioistuimen mielipidettä, koska se hidastaisi asian käsittelyä. Meillä on niin paljon ongelmia, joten mm, siis ajattelen Singaporea ja eräitä muitakin asiamaita. Thank you, Mr. Chair. Madam Malmström. Kiitos puheenjohtaja Rouva Malmström, te lupaisitte avoimuutta ja tässä on tapahtunut parannusta, mutta vapaakauppasopimuksilla on valtava vaikutus Euroopan kansalaisiin, niin tarvitsen paljon enemmän julkista keskustelua me tarvitsemme uudet sisämarkkinat, joilla on vaikutuksia työoikeuksiin, sosiaalisiin oikeuksiin, palveluihin, tuotteisiin ja niin edelleen. Mario Petruccione puhui kansallisten parlamenttien roolista ja mikä harmi olisi, jos kansalliset parlamentit vastustaisivat sitä sopimusta koska vastustus ISDS kohtaan kasvaa. Esimerkiksi Saksan työmarkkinajärjestöt Ranskassa ollaan kriittisiä ja myös omassa maassani ollaan hyväksytty päätöslausia tämän asian suhteen. Mutta se, että viedään nämä läpi, niin se ainoastaan kasvattaa kuilua poliittisen eliitin ja kansalaisten välitä Meillä oli laaja keskustelu yhteiskunnan kanssa ydinvoimasta Hollannissa. Ja me tarvitsemme tällaista nyt. Eli tämä lista, josta puhuitte ja joiden kanssa te keskustelette, se ei ole tarpeeksi no, eikö meidän pitäisi kuunnella ihmisiä ja keskustella heidän kanssaan? Haluaisin teidän kantanne tästä asiasta. Joo, mä Kiitoksia puheenjohtaja Kiitos komission jäsen. Totta on, että mennessä nähdään on jonkunlainen katkos tapahtunut, koska te ei ole tottunut tähän transparenssin kieleen, mutta se ei halua vain marketingia. Ja tämä on simpeli kysymys. Tänään on tilintarkastustuomioista näytti kertomuksen, joka liittyy vaikutusarvoihin, ja haluaa, että nämä vaikutusarviointien pitäisi olla syvällisempiä, jaettuja, kriittisiä, ja Eurostatin pitäisi mukana. Oletteko te valmiita muuttamaan näitä vaikutusarvioita ja äänestään TEPistä, vaan kaikista sopimuksista, joita meillä on pöydällä. Toisekseen eilen, kun meillä oli valikunnassa kuunteleminen TTIPistä, me puhuimme joukosta asioita, sosiaalioikeudet, ympäristöoikeudet. Oletteko niihin liittyen valmis? Ja Janni Jadot sittenkin kysymyksen, oletteko valmis siihen, että politiikka olisi sitovaa näiden alueella niin, että voisi olla sanktioita. Ja liittyen siihen, mitä on tänä aamuna on kertonut meille, hän kertoo, että nykykomissio on kykenemään tämän tehokkaasti valvomaan ää, sitä, ketkä hyväksyisivät, hyötyisivät tästä sopimuksesta, miten komissio luo kontrolli se, että meillä on vapaa kauppasopimuksia ilman niin mahdollista kontrolloida niitä, niin ei se ole kauhean tehokasta. Muito obrigado, presidente. Obrigado, eh, senhora Comissária. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minä en voi olla viittaamatta Japanin sopimuksen esittelijänä siihen, että komission jäsen mainitsi johdannossaan Japanin vasta TTIPin jälkeen. Ja sanoi tässä sopimuksesta, se on hyvin tärkeä strategisesti katsottuna. Haluaisin viitata myös siihen, että te totesitte, että pitäisi olla mahdollista ensi vuonna saada neuvottelut päätökseen tästä sopimuksesta huolimatta poliittisesta mylläryksestä, joka Japanissa on käynnissä ennenaikaisten vaalien vuoksi. Me tiedämme myös, että komissiolla on sellainen näkemys, että neuvottelut eivät Japanin kanssa muita, muihin kuin tulleihin liittyvistä kaupanesteistä eivät ole vielä päässeet tarpeeksi pitkälle. Minä haluaisin nyt kuulla, mitä ovat ne kysymykset, joita komissio on konkreettisesti aikonut esittää näissä neuvotteluissa, mitä vaatimuksia nämä ovat, koska ovatko nämä autoteollisuutta, elintarviketeollisuutta, ja saadaanko tämä todellakin, jos tämä siitä ratkaisu saadaan tämän lyhyenä aikana. I... Niin anteeksi. En nyt tiedä, onko tämä teidän syynne. Minun täytyy pyytää anteeksi, mutta olen hieman vihainen. Olen ollut mukana TTIPissä ja CETAssa ja monissa muissa kauppasopimuksissa. Ja minulla on oikeastaan koskaan ollut tätä avoimuusongelmaa. Ja olen myös vastuussa avoimuuskysymyksistä omassa ryhmässäni. Ja olin iloinen, kun kuulin, kun sanoitte, että kaiken täytyy olla avoimempaa ja parempaa ja edustajien täytyy saada enemmän tietoa. No, mitä sitten tapahtui? Sain sähköpostin tänä. Äh, niin, Rauva Bergersen olen minä siis avustajani. Valitettavasti me emme voi antaa myönteistä vastausta teille ja siksi te ette voi varata huonetta, koska herra Lightfried ei ole pääsylistalla mukana. No mitä hittoa tämä nyt on? Onko tämä avointa? Eikö nyt sitten joku byrokraatti tiedä, mitä poliittiset johtajat haluavat? En tiedä, kenen syy tämä on, mutta kysymys kuuluu, mitä tämä nyt oikein on? Jos me puhumme avoimuudesta, niin ei tässä nyt pidä sitten puhua, vaan ryhtyä toimiin. No ei tämä nyt ole ihan niin avointa kuin sen pitäisi olla. and I will try it. Ja yritän huomenna uudestaan. Katsotaan, ehkä joku muuttuu. Herra Stabadi. Kaksi kommenttia. Kaksi kommenttia aiemmasta elämäni, elämästäni korkeakouluopettajana. Minä olen katsonut Rooman sopimusten pöytäkirjoja, siis Euroopan talousyhteisön neuvotteluihin liittyneitä, mm, neuvotteluihin liittyneitä papereita, ja olen verrannut sitä nyt siihen, mitä nyt on käynnissä, mitä olen kuullut, ja kun nyt katson, mitä pelkoja ja ennusteita liittyy näihin neuvotteluihin, silloin ei koskaan olisi syntynyt Euroopan talousyhteisöä. Siksi on pidettävä mielessä, että kaikki nämä pelot, joita on olemassa, olivat silloinkin olemassa. Ei tämä ole sinänsä mitään uutta. Siitä huolimatta Euroopan talousyhteisö syntyi. Ja sitten toiseksi minä kuulen aina uhreista, kuulen kvantitatiivisista analyyseistä, jotka liittyvät TTIPin vaikutuksiin. Kukaan maailmassa ei kvantitatiivisesti voi sanoa, mitä ovat TTIPin vaikutukset, koska se riippuu puiteedellytyksistä. Kaikki suurimmat markkinat saavat aikaan enemmän tuottavuutta, ja kun tuottavuus lisääntyy, tulee myöskin menetyksiä ja konkursseja. Ratkaisevaa kaikessa kiistelystä tulla kuitenkin sen, minkälaista tätä seuraavaa politiikkaa harjoitetaan, jotta TTIPissä tulee menestyksekäs, jos ei tehdä mitään, jos ei panosteta koulutukseen ja pääoman syntymiseen, silloin TTIP on meille tappiollista toimintaa. Mutta jos me olemme offensiivisia ja seuraamme, mitä tapahtuu, silloin TTIP on menestys. Ja kollegat, kun te puhutte TTIPistä ja uhreista, pitäkää mielessä ne, että, että seurantatoimenpiteet ovat ne, joista kaikki riippuu. Kiitos Pablo. Gracias. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Minä haluaisin, kun olen olen esittelenä Mercosurin osalta. Haluaisin kuulla, mikä on mielipiteenne tästä minun mielestäni tärkeästä sopimuksesta. Ja haluaisin myös kuulla arvionne siitä, miten pitää nähdä viimeisimmät uruguayn ja Brasilian vaalit. Uskotteko, että niistä että on apua neuvotteluissa etenemisessä. Mikä on teidän arvionne? Olisiko kenties päinvastaista mieltä? Haluaisin myöskin tietää mielipiteenne, joka liittyy ma- mahdolliseen uudistamiseen, mitä tulee sopimukseen Chilen kanssa. Kiitos. Grazie, signor Presidente. Eh, signora Commissaria, la Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos tästä keskustelusta. On erittäin tärkeää, että olette täällä. Haluaisin esittää teille kysymyksen liittyen tähän asiakirjaan, joka koskee avoimuutta. Oliko jotain muuta? Tämä komission pelko, että teitä pilkkää kuin aktalle. 2012, joka kaatui transparenssien vuoksi. Ja tämä tiedonanto sitten siinä puhutaan transparenssista, mutta se vaikuttaa nyt vähän yritykseltä kiertää asioita. Siinä yritetään saada asiat näyttämään mukavilta, että asiat saadaan parlamentin läpi, läpi, mutta enpä usko, että kansalaisten kanta muuttuu, koska eivät he tiedä, mitä instituutiossa tapahtuu. Tämä pätee siis komission jäsenten tapaamisiin, mutta ei tapaamisiin digitreidin ihmisten kanssa. Olen lukenut tekstin tarkoitus on saada kansalaiset olemaan samaa mieltä TTIPin kanssa, mutta minusta teidän tehtävä instituutioina on kertoa TTIPistä eikä vakuuttaa heitä. Rova Sanchez. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja ja Olen nähnyt taas pohjois yliopiston selvityksen ja minusta näyttäisi tärkeältä se, että siinä puhutaan YK on globaalisen politiikan mallista, siis se on objektiivisempi, jota on ylipäätään tehty ja haluaisin tietää, ovatko nämä tiedot, nämä arvot, voitaisiin kun ottaa huomioon neuvottelussa käydään TTIPistä. Haluaisin myöskin kysyä, hyödyntäen sitä, että salissa on kansalaisjärjestöjä, jotka ovat täällä kuulemassa tätä keskustelua. Haluaisin kuulla, miten aiotaan toimia näissä maissa näiden suurten avoimien kauppasopimusten osalta. Ja sitten haluaisin myöskin tietää, että miten käsitellään mineraalia konfliktialueella. Tämä kysymys on myös keskusteltu. Oletteko valmiita ottamaan sellaisen kantan, joka ottaisi käyttöön pakollisia sitoumuksia. Yes, thank you. Um, I want to apologize. Kiitos. Pyydän anteeksi Rajadalta. Missä sen puolet kysymyksestänne edellisellä kierroksella? Tartuin aiheeseen, kun puhuin Martinin kanssa. GSP Plusassa ja muualla. Pyrimme siihen, että kaikissa vapaa-kauppasopimuksissa on kestävyysluvut, johon liittyy sekä kestävyys työmarkkinoilla ihmisoikeuksien ympäristöön. Tämä on hyvin tärkeää. Riippuen maasta, me tarvitsemme kunnon seurantaa. Yhdysvaltojen suhteen emme ole päässeet niin pitkälle, että saisimme tähän liittyvää tekstiä. On vielä varhaista sanoa miten. Monet maat, jotka eivät ole täysmittaisia demokraattisia maita, ovat huonommassa asemassa. Meillä on joko ihmisoikeus, vuoropuhelu tai kumppannuksia erilaisia assosiaatiosopimuksia. Me pyrimme siihen, että kauppa on osallistuvampi osa politiikkaa. Ensiksi olen lähes yhteistyössä Frederica Mogherinin kanssa, jotta kauppa olisi tärkeä osa ulkopolitiikkaa jotta saisimme jatkuvan vuoropuhelun aikaan. Kauppapolitiikka on yksi, mutta ei ainoa tapa arvioida asioita. Me voi muuttaa ihmisoikeustilannetta perustavasti kaupan avulla. Mutta se voi olla osa tätä palapeliä. Voimme osallistaa kansalaisjärjestöjä, kansainvälisiä organisaatioita, kuten ILOa ja muita kans- kansalaisjärjestöjä, että voimme raportoida ongelmia, että voisimme luoda järjestelmän, jotta tarttumme ongelmiin tuomassa transparentisti ja velvoitetulla tavalla ilman, että heti keskeyttää sopimassa. Tämä on kansalaisten eduissa, jotka voivat kärsiä, jos me vetäydymme sopimasta heti, mutta tämä vaatii jatkuvaa seurantaa. että me täytyy nähdä tulevissa papereissa, mitä me voimme antaa tulevaisuudelle tärkeimmän sanan Rava Lepenille riippumatta sitä keskustelusta, joka teillä on puheenjohtajan kanssa tästä kirjeestä. No te saatte enemmän tietoa internetistä liittyen näihin asiakirjoihin. Ja kaikki asiakirjat, jotka olivat vain pienelle ryhmälle meppejä tarjolla, ne ovat nyt kaikille luottavissa. Totta kai tämä täytyy teknisesti järjestää, nähdäkseni miten tämä toimii. Mutta se tulee olemaan tapa osoittamaan teille, valitsijoillenne ja kansalaisille, joita edustatte, siitä, mikä, mistä keskustellaan, mistä ei. Jatkuvasti tulemme myös raportoimaan edistyksestä kaikissa neuvottelussa sen takaamiseksi, että loppujen lopuksi saadaan sopimus jonka parlamentti ja jäsenmaat voivat hyväksyä. Emme neuvottelijoista tätä ajatelemme, että ette hyväksy. Siksi on tärkeää, että meillä on transparenssia ja retoriikkaa, mutta myös dialogia ja, ja jatkuvaa viestintää kansalaisten kanssa. Roma Kvistel Roval, en minä elä ainoastaan Brysselin kuplassa. Minä tapaan usein myöskin kansalaisia monissa maissa kuulla heidän heitä, perin omistautumaan heidän huolelle, joka yksilön tai eri järjestön edustajina. Kun tulee heidän huolenaiheita, olen tässä samaa mieltä teidän kollegoiden kanssa. Meillä täytyy olla tiedonanto, joka ei ole mistään informaatiota, vaan viestintää vuoropuhelua kansalaisten kanssa TTIPin ja muidenkin sopimuksien suhteen että Jarva Reding tesästä. Mandaatti ei ole julkinen. Toivottavasti se voidaan julkista. Olen viikko sitten keskustellut kaupanministeriöiden kanssa transparenssi-aloitteesta. He olivat erittäin tukevia ja myöntävät, että TTIPissä, mutta kaupassa ylipäätänsä pitää olla transparentimpi. Siellä on mielentila ja pyrin siihen, että he julkaisivat mandaliteen ei siinä ole mitään piiloteltavaa. Monet palvelusopimukseen liittyvässä neuvotteluissa liittyvät sopimukset ovat julkisia, mutta ei mandaatti. Tietosuoja asiakirja on kiertänyt, monet jäsenvaltiot eivät ole kommunikoineet. Meillä on selvää, että me keskustelemme mistä ja mikä vaarantaa tietosuojan Euroopassa. Me uskon, että se kuluu sitä. Tai tästä me toivomme, että saisimme tietosuojasopimuksen, joka EU:ssa on, mutta emme ryhdy mihinkään, mikä varantaisi yksilöiden datan, suojeludatan tisessä. Enkä usko, että kukaan muukaan haluaa tuollaiseen kantaa sitoutua. Kiinan suhteen. Niin te. Tärkeä, vaikea, mutta tärkeä kumppani. Meidän täytyy vähän pohtia, miten me käsittelemme jotakin näitä nousevia talouksia, joista Kiina on varmasti yksi. Ilmastointisopimus me etenemme, mutta sopimusta ei ole vielä tehty. Heidän markkinoiden avaaminen pikkasen eurooppalaisille investoinnille ja talouksille. Kun se on tehty, voimme miettiä, miten siirtyä eteenpäin, mutta on liian varhaista ryhtyä vapaakauppasopimukseen Kiinan kanssa – Ensin täytyy saada tämä investointisopimus tehtyä niin, että pääsemme paremmin markkinoille. Taiwanin suhteen tärkeä kumppani myöskin. Sisään ja suhteen Ja meillä oli palveluiden suhteen edekässä tapaaminen. Ja meillä on teknisistä kapanesteista keskusteluita, me selvitämme asioita, mietimme, miten pääsemme eteenpäin. He ovat jatkuva kumppani. Ja meillä on jatkuva vuoropuhelu Intiasta. Kampu. Kuten tiedät, olemme käyneet keskusteluja vuosia, mutta ne ovat olleet jäissä viime vuodet. Se ei ole EU-sta kiinni, se on Intian valinta. mistä syystä ei ole ollut välttämätöntä. Ja tämä olisi ollut täysimittainen neuvottelutiimi, koska me ollaan neuvotelleet. Jos nyt on merkkejä, että he palaavat neuvottelupöytään, niin täytyy miettiä, miten organisoidaan neuvottelutiimit. Mutta kun käy, käynnissä ei ole neuvotteluja, se oli esityslistalla. Olisi tervetullutta, jos he haluaisivat takaisin. Ja tapasin Devassin parin viikon kuluttua. PK-yrityksistä. TTIPissä on loko Välitetään miettiä, miten kauppa voi vaikuttaa PK-yrityksiin, että voimme toteuttaa kauppasopimukset niin, että voimme auttaa PK-yrityksiä toteuttamaan uudet mahdollisuudet, joita kauppasopimukset esimerkiksi Korean kanssa luovat. Kiina ja markkinatalouksen status. Mitään automatiikkaa ei ole. Tämä täytyy tammikuussa nostaa komission kollegoiden kanssa esityslistan kärkeen. Meillä on kriteerimme, ovat aika teknisiä. Selvästi ne eivät ole täyttyneet ja täytyy komissiossa neuvotella siitä, miten käsitellä tätä ja sitten palataan aiheeseen. kaupan puolustusvälineitä. Viime viikon kauppaneuvostossa oli selvää, että neuvostossa oli täydellinen jumi 50-50, ei mitään liikehdintää. Italia on sankarillisesti yrittänyt kompromisseja saada aikaan, mutta se nyt Minä esitän, että Euroopan parlamentti on valmis aloittamaan trilogin, mutta mitä ne oli tapahtunut. Keskustelin Latvian tulevan puheenjohtajamaan kanssa. He lupasivat yrittää kunnolla avatakseen jumin, mutta tämä on erittäin monimutkaista. Jos teillä on ideoita, niin ne ovat tervetulleita. Singapore. Pane merkille, mitä sanoitte. Olemme neuvotelleet siitä yhtenä sopimuksena. Ja nyt palauttelemme sen. Vaimaan astuminen kestää pitkään. Me haluamme eteenpäin. Me haluamme kunnianhimoisen kokonaisesitysten. Olisi valiteltavaa poistaa investointiosa tästä, mutta tiedän keskustelut Euroopan parlamentissa liittyen tähän kauppa Lissabonista Vladivostokkiin. Olen minäkin tuon lukenut. Kaunis visio. On, on. Mutta se ei aineellistu kovinkaan pian. Olen keskustellut Venäjän kanssa ja yksityiskohtiin menemättä. Venäjä on mehittänyt itsenäisen maan. Tilanne eskaloitui siellä joten kauppasopimukset sen kanssa ei nyt tunnu asianmukaiselta. Ja käytännössä tulliliittokaan ei vielä toimi, ja maat eivät ole myöskään maailman kauppajärjestön jäseniä. Meillä on VTOssa hankalia juttuja, jotka vakavasti vaikuttavat Euroopan unionin, joten helppo kumppanisi ei ole. Mutta en sulje pois, etteikö se tulevaisuudessa tuottaisi jotain kaudista. Näkyhän se on. Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimeen kritiikkiin, yleisesti komissio on lukenut tämän kertomuksen. Jotkut menetelmät ovat muuttuneet, jotakin vanhoja muutettu, mutta me perehdymme siihen, miten voidaan ottaa huomioon heidän kommenttinsa, parantaaksemme heidän seurantaa ja sopimusten arviointia. Sellaista keskustelua jo käydään. Have I was on Euroasian uh, taisin jo vähän tarttuakin. ISDS. Kanadan sopimuksessahan se on ja se, miten investoijasuojaan tartutaan Kanadan tapauksessa, on merkittävä edistysaskel siihen, mitä se toimii nykyään. Tämä sopimus on nyt pöydällä, sitä ei pidä purkaa. Mitä TTIPille tapahtuu? Meillä on tämä kuuleminen. Saatte yhteenvedon kuulemisesta äskettäin. Voimme myös keskustella tuloksista ja analysoida eri vaihtoehtoja, miten pääsemme eteenpäin. Koska jäsenmaat haluavat tämän sopimuksen, Yhdysvallat haluaa sopimuksen ja niin puheenjohtaja Juncker selväksi, tässä täytyy merkittävästi muuttaa. Ja myös suhteessa siihen, miten ovat toimineet 50-luvulla. Niitä on aika pitkään teetti ylipäätänsä, Tutkimuksia tulee. Perehdyn yksityiskohtaisesti sen, mikä mainitsit, että tarvittavat käyttää eri metallogiaa. Kaikki jäsenvaltiot eivät yksimielisesti ja parlamentin vuonna 12 päätösloman mukaisesti eivät halua omaksua Yhdysvaltain kanssa, ellei me pitäisi sitä hyvänä. Miksi käyttäisimme tunteja tunteja ja paljon resursseja neuvotteluihin, ellei mä ajattelisi, että se on hyvä asia Euroopan kansalaisille? Olen vakuuttunut, että se luo työpaikkoja ja investointeja. Ja voimme asettaa standardeja kahden kumppanin suhteen, jotka ovat erilaisia, mutta enemmän samanlaisia kuin monet muut maat maailmassa. Tariffien, byrokratian ja monimutkaisuuksien poistaminen on historiallisesti aina ollut hyvä asia. Erilaiset tutkimukset osoittavat erilaisia tuloksia, mutta valtava enemmistö tutkimuksista osoittaa, että tämä on hyvä Euroopalle ja uskomme siihen. Me omaksumme teidän kanssa se, mistä me keskustelemme, emme keskustele, miten tämä on hyödyllistä kansalaisille, kuluttajille, pk-yrityksille ylipäätänsä. Mutta olemme tässä tilanteessa. Ehkä voimme tänä viikolla, tällä viikolla ja seuraavalla kier- neuvottelukierroksella aloittaa tästä todelta pohjalta. Lopuksi Meksiko. Mercosur pohjakorjaa. Jatkosuurministerit ovat päättäneet, että he tekevät uuden yhteisen tarjouksen – valtaako vähän uutta henkeä neuvotteluihin. Sä tervetuloa, että pääneuvottelut tapaavat pian. Vertaile tarjouksia nähdäkseen onko kunnianhimo samanlaista. Ja sitten toivottavasti voidaan aloittaa myönteisiä merkkejä tulee myös Brasilialta tässä suunnassa. Sellaista, mikä se tervetuloa Chile. Samanlainen harjoitus kuin Meksikon suhteen, mutta ei yhtä pitkällä. Chile-sopimustakin täytyy päivittää Vaihdamme kirjeitä selvittääksemme, kuinka pitkälle he haluavat mennä ja me haluamme mennä, jotta uudistamme tätä korkealla tasolla. Jos meillä on samanlaiset tavoitteet, voimme saatua täällä pian. Se olisi meille tervetullutta. Mutta täytyy selvittää, että ollaan samalla tasolla. Japan, yes. Uh... Japani, kiitos. Meillä on vielä jotakin kysymyksiä julkiset talkinnat Japanin kanssa, ei tariffikaupan suoja, alueelliset al, vaatteet ja alkuperämerkinnät ja hyödykkäkauppaan liittyviä kysymyksiä, paljon kysymyksiä, mutta rakentava ilmapiiri, hyvät valmiita sitoa eteenpäin. Tiedämme, että viikonloppuna on vaalit, katsotaan mitkä ovat tulokset. Jos hallitus ja neuvottelijat muuttuu, niin täytyy odottaa. Ja sitten on sellainen sama, ne voidaan ensi vuonna jatkaa. Sisältö on erittäin tärkeää ajatukseen verrattuna, mutta ensi vuonna tai 2015 olisi tarkoitus saada loppuun, mutta raportoimme tästä, kuten neuvottelijatkin myöskin seurantaryhmälle. Oh, I, I think I mentioned it, but, but uh, I think... Mainitsinpä tuon aiheen. Meillä on menettelyt, joita ei ole täytetty. Ja tästä neuvottelut alkavat ensi vuonna. Teemme itsenäisen päätön. Okei, okay. thanks a lot, Cecilia. Suurkiitokset, Ceciliat. Humphrey Bogart on aivan oikeassa. Tämä on äh, ihanan ystävyyden alku, yhteistyön alku. Ja te varmasti tulette usein tähän valiokuntaan. Paljon kiitoksia ja nähdään taas pian. quiet, please. We are... Hiljaisuutta pyydän. Me jatkamme työtä. Herra Laichfried, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Meillä on sellainen tunne, että komission jäsen ei kokenut olevansa vastuussa tilanteesta, joten minä pyytäisin jälleen kysyä, milloin on mahdollista päästä tuohon huoneeseen, esimerkiksi minun mahdollista päästä tuohon huoneeseen. Ja haluaisin sanoa, että haluaisin mennä sinne huomenna kello 10 aamulla ja katsoa, mitä on tapahtumassa. So, ja liebe kollegin. Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Tämä on vakava kysymys. Ja koordinaattorien kokouksessa tänään kerroin näistä avoimuusneuvotteluista. Toistan tämän nyt vielä. Ensinnäkin on kysymys siitä, että EU-puolen asiakirjat neuvotteluissa sen jälkeen, kun USA on ne nähnyt, julkaistaan. Tämä myönnytys meille on annettu. Jotakin teknisiä toteutuksia vailla se vielä on, mutta Siis kaikki asiakirjat, jotka myös USA on nähnyt, siirretään internettiin. Sitten toiseksi, parlamenttihan on vaatunut, että kaikki edustajat pääsevät näihin asiakirjoihin käsiksi. Vanha komissio kieltäytyi siitä ja erotteli jotkut harvat edustajat, jotka pääsivät käsiksi kaikkiin asiakirjoihin. Heitä oli 13 ja sitten muutama muu edustaja, jotka sitten tapauskohtaisesti, jos asia koski heidän alaansa, saivat käsiinsä nämä asiakirjat, kaiken kaikkiaan 28 edustajaa. No nyt tämä ylimenokausi täytyy järjestää jotenkin. Se ei käy, et että meidän sihteeristömme järjestää kopiot 751 jäsenellä. Tämä nyt ei ole teknisesti mitenkään mahdollista, joten meidän täytyy ottaa tässä ensimmäiset askeleet ja saada aikaiseksi IT-järjestelmä, joka on sitten avoin kaikille jäsenille. Joten me tulemme vaatimaan, että eivät ainoastaan nämä 28 saa rajatonta päätyä, vaan kaikki INTA-valiokunnan jäsenet. Ja muut osalliset valiokunnat siis pääsevät käsiksi kaikkiin asiakirjoihin. Toivottavasti tämä saadaan toteutettua mahdollisimman nopeasti. Ja tätä kautta sitten lukusaliongelma olisi ratkennut myös herra Lightfriedin kohdalla. Eli siis teknisiä neuvotteluja käydään. Täytyy taata se, että tekniset edellytykset ovat olemassa, että henkilöstö on olemassa, mutta kyllä se varmasti onnistuu. Toivottavasti viimeistään ensimmäinen ensimmäistä tämä ensimmäinen taso on saavutettu niin, että kaikki intavaliokunnassa sitten pääsevät käsiksi kaikkiin asiakirjoihin. No niin, nyt siirrymme esityslistan kohtaan 11. Ekvanorin kauppaministeri odottaa jo tätä kohtaa. Kysymys on Ecuadorin tullikohtelun tasapainottamisesta koska Ekvator menettäisi tämän statuksen, mutta toisaalta se liittyisi Kolumbian ja Perun sopimukseen. Ja tässä ei nyt saa syntyä tällaista kuilua, jossa sitten taas ö, olisi tullimaksuja. Tämä johtaisi byrokratiaan. Esittelijä on tässä nyt ehdottanut ratkaisua, mutta tässä on kuitenkin pieni ongelma, lähinnä oikeudellinen ongelma. Eli miten komissio saa käyttää delegoituja tai täytäntöönpanoasetuksia säädöksiä. Ja tässä tuetaan parlamentin kantaa siitä, että tässä tulisi käyttää delegoituja säädöksiä. Ja ainakin tässä nyt sitten esittelijälle puheenvuoron. Kollegen, Hyvät kollegat, haluan kiittää siitä, että on saatu eri kommentteja, tarkistusesityksiä, jotka koskevat tätä lausuntoluonnosta, jota on käsitelty hyvin laajalti jo, joten en nyt aio enää jatkaa keskustelua näistä yleisistä kysymyksistä, jotka haasteista, jotka liittyvät tähän luonnokseen, joka koskee näitä asetuksia, koska koskee siis tullihelpotuksia ecuadorisille tuotteille EUn sisämarkkinoilla. Me olemme tästä kiireellisyydestäkin jo puhuneet. Haluaisin vielä palata siihen uudestaan. Haluan kiittää siitä, että ministeri ja Korean ministeriön valtuuskunta on tullut paikalle ja niin, että mukana on lukuisia yritysmaailman edustajia, samoin kuin myös tuojien edustajia tai kauppakumppanin edustajia EUn sisältä, jotka ovat kauppavaihdossa Ecuadorin kanssa ja ovat tänään paikalla. Olemme myöskin tällä välin usean otteeseen jo puhuneet siitä, mitä merkitsee tämä aikataulu, joka edessä on, ajatellen kokonaisuudessaan tilannetta ihmisten kannalta Ecuadorissa, sidosryhmien kannalta myös, mutta myös siis kansalaisten kannalta Euroopan unionissa – Me olemme tulleet siihen tulokseen, että tänään me kokouksessa käymme keskustelua tarkistuksista ja kompromisseista ja huomenna sitten äänestäisimme asiasta. Minä ehdottaisin valiokunnalle äänestyksen yhteydessä, olipa tulosäänestyksessä mikä tahansa, että me tai minä esittelijänä pyytäisin, että välittömästi myöskin käynnistettäisiin viralliset yhteydenotot neuvoston suuntaan, jotta aikataulu, joka on nyt olemassa Ecuadorin osalta, siis se, että kauppahelpotukset poistuisivat ensimmäinen tammikuuta, että se on tietynlainen taloudellinen este, eli tämä tähän liittyvä prosessi voitaisiin käynnistää. Neuvoston, Italian, neuvost, Italian puheenjohtajavaltion kanssa on ollut myöskin yhteydessä ja olemme pyrkineet puhuneet siitä, että saadaan aikaan en, ensimmäisen käsittelyn sopimus ja päästä yksimielisyyteen siitä, että mahdollisimman nopeasti lopullinen teksti äänestyksen jälkeen tammikuussa kauppavaliokunnassa ja että helmikuussa voitaisiin sitten äh, täysin käsitellä tätä, jolloin voimaan voisi tulla sitten tämä suunniteltu säätely. No miksi nyt kuvasin tämän näin yksityiskohtaisesti? Kun Rambo Malmströmiä kuullessamme tänään saimme kuul- puhua puhua myöskin tilanteesta idässä. Alennevien öljynhintojen vuoksi ja Ecuador on dollaripohjainen talous, joka merkitsee sitä, että Ecuadorin vientituotteet kallistuvat kautta maailman ja siksi Ecuadorille on tärkeää, että saadaan näitä tulihelpotuksia myös ensimmäisen tammikuuta 2015 jälkeen niin pitkäksi aikaa Ecuadorin kannalta, kunnes se pystyy liittymään vapaakauppasopimukseen Kolumbian ja Perun kanssa. Tämä ehdotettu säätely on sellainen, että viimeistään kuusi kuukautta tämän vapaakauppasopimuksen voimaantulon jälkeen Ecuadorinkin osalta eh, tämä siis olisi voimassa ja enintään 31. joulukuuta 2016. Kukaan meistä ei tiedä, pystytäänkö tätä aikajaksoa noudattamaan, mitä tapahtuu ensimmäinen tammikuuta 2017, jos tämä ei onnistu. Meillä on siis epävarma tilanne, ja taustalla on tietysti myös se, että tällaisen sopimuksen – toimeenpano, vapaakosmuksen toimeenpano aiheuttaa myöskin omia kysymyksiä, ne ei pelkästään täällä meillä, vaan myös Ecuadorissa, ja nämäkin pitää ottaa huomioon. Ja minun mielestäni meidän valikuntamme kanta oli aina se, että kaupallisessa yhteistyössä ennustettavuus taetaan sidosryhmille. Me tarvitsemme määräaikoja, me tarvitsemme toimintaa, joka tapahtuu niin odotettavalla tavalla niin kaikkien toimijoiden kannalta. Ja tämän pitäisi myöskin johtaa siihen, että kansalaiset Ecuadorissa ja kaikissa 28 jäsenvaltiossa voivat kokea myönteisiä vaikutuksia tästä. Siksi olin vedonnut sen puolesta tällä kommentillani alkuperäisessä luonnoksessa, että Ottaisin esille tämä delegoittujen säädösten kysymys, niin että me toisen lainsäätäjän neuvoston kanssa voisimme ö, myös ö, myöskin puuttumaan ö, niihin kysymyksiin, jotka liittyvät lykkäämiseen, siis tällaisena lainsäätäjänä, ja uskoakseni enemmistö täällä valiokunnassa olemme käyneet dialogia varjostelijoiden kanssa meidän kuukausina intensiivisesti. Voisimme siis valikunnassa noudattaa tätä linjaa. Ja ajattelen tässä myöskin sitä, mikä on ollut varjostelijoiden kanta, ja tätä kautta odotan myöskin myönteistä tulosta huomenna. Kiitos. Muchas gracias. Herra Fisas. Muchas gracias. Kiitos. Kiitos Helmut, kiitos puheenjohtaja. Meidän ryhmämme on analysoinut hyvin syvällisesti kaikkia asioita, joista tässä on kysymys, sekä taloudellisia kysymyksiä, poliittisia kysymyksiä, juridisia ja isotunnellisia kysymyksiä. Ja viime kädessä olemme, olemme päättäneet sitä komissionista tämän tekstin puolesta. Tätä kautta myöskin to, hylkäisimme kaikki tarkistukset, joita on esitetty. Tämän teemme siksi, että haluamme helpottaa nopeaa säädöksen hyväksymistä, joka mahdollistaa sen, että että ei poisteta näitä tullikohtelun, tullistuskohtelun menettelyjä. Tämä äh, vastaa myöskin parlamentin oikeudellisen yksikön kantaa, jotka nämä merisättä voitaisiin käyttää delegoituja säädöksiä välineenä, jolla voidaan soveltaa tätä äh, asetusta, mitä tulee sitten äh, tähän lykkäämiseen. Joka tapauksessa on otettava huomioon se, että neuvoston oikeusyksikkö on tullut johtopäätöksiin, jotka ovat erilaiset, mikä osoittaa sen, miten vaikeaa on sitten saada tietää se, päättää se, mikä on soveliampi väline, jota voitaisiin tässä yhteydessä käyttää. Kysymys on eh, tilapäisestä välineestä, joka täytyy sopeuttaa erityiseen tilanteeseen, tilanteeseen maassa, joka tarvitsee tätä tuljetuskohtelua. Tähän liittyy lukuisia tekijöitä, mutta meidän pitää olla johdonmukaisia, ajatellen samantyyppisiä säädöksiä, joita on hyväksytty esimerkiksi Pakistanin, Ukrainan ja Moldovan kanssa. Kaikki nämä argumentit, ajatellen aikataulua, ovat saaneet aikaan sen, että tuemme joitakin tarkistuksia, joita esittelijä on tehnyt, ja haluamme onnitella häntä ponnistelusta, joita hän on osoittanut tämän asian käsittelyn yhteydessä. Meitä huolestuttaa se, että on olemassa poliittisia ja kaupallisia kysymyksiä, jotka täytyy myös ottaa huomioon. Joidenkin tarkistusten hyväksyminen parlamentissa johtaisi siihen, että tämä säädös myöhästyisi, se voimatulo myöhästyisi ainakin kahdella kuukaudella, ja tämä saattaisi kestää pitempäänkin riippuen siitä, miten kolmikantaneuvotteluissa käy. Se, että vaikka jälkikäteen voitaisiin soveltaa näitä tuljetuskohtelun määräyksiä vuoden 2015 alusta lähtien, jolloin maksettaisiin korvauksia niille tuille, jotka maksaisivat 24 prosenttia tulia. Tämä joka tapauksessa merkitsee että sillä voisi olla vaikeuksia tuojille ajatellen näitä summia, jotka he joutuvat maksamaan, niin samalla myöskin jotain kielteinen ilmapiiri, jolla voisi olla vaikutuksia Ecuadorin talouteen joten olisi varma, että monet eh, tuojat sen että jos maksaisivat 24 prosenttia enemmän, käyttäisivät mieluummin muita markkinoita eh, ja maita käyttääkseen näiden tuotteiden hankkimiseen, jolloin tämä vaikuttaa Ecuadorin talouteen. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä komission ehdotuksesta, joka koskee tätä tuljetuskohtelua, ja ajatellen niitä tarkistuksia, joita on tehnyt, jotka eivät muuta olennaisella tavalla tätä esitystä minun äh, ryhmämme on sitä mieltä, että parasta apua, että voimme antaa Ecuadorille, on se, että mahdollisimman pikaisesti toimisimme sen puolesta, että tämä säädös saataisiin voimaan. Ja tätä kautta olemme sitä mieltä, että on hylättävä kaikki ehdotetut tarkistukset. Kiitos. Sosiaalidemokraattien varjoesittelijä olen minä, ja me olemme sitä mieltä, että täytyisi toimia nopeasti, eli tässä ei saa syntyä tällaista aukkoa mutta Toisaalta on myös selvää, että me emme halua luoda mitään ennakkotapausta, mitä tulee eh, hintojen asotteluun parlamentin taholta. Ja meidän täytyy aina, kun puhutaan eh, laista, uudesta laista, niin silloin vaadimme delegoitua säädöstä. Mehän kävimme kolmekanta neuvotteluja ulkoisista tilastoista. Se eh, ei nyt hirveän arkaluontoinen kysymys ole, mutta siinä on kysymys siitä periaatteesta, kun luodaan lainsäädäntöä, niin silloin parlamentti on delegoidun säädöksen kautta osallisena. Ja me tulemme hyväksymään tämän pyynnön. Sanoinkin tämän jo Ecuadorin ministerille, että jos tämä esitys saa enemmistön taakseen, niin sitten heti äänestyksen jälkeen aloitamme neuvottelut neuvoston kanssa, jotta voimme taata, että tässä ei ole mitään viivästyksiä. Herra Tsefadi, teidän vuoronne. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen ECR kannattaa komission ehdotusta – Meistä on tärkeää täyttää kuilu. Tammikuussa 15. Vuonna 1. Ensimmäinen ensimmäistä 15 asti. Kunnes tämä laajennettu vapaakauppasopimus astuu voimaan. Ei se ole ongelma. Me kannatamme yleisesti vapaa vapaan kaupan edistämistä milloin vain mahdollista. On vähän pienempiä ongelmia liittyen huomisen äänestykseen. Kompromissiehdotukset 1 2. Meistä ei pitäisi ottaa mukaan mitään, mikä antaisi ottaa käyttöön jälkikäteen jotain protektionistisia toimia, jotka voisivat rajoittaa tuontia ja tehdä hallaa EUn yrityksille. Mitään tuollaista ei pitäisi ottaa näiden tarkistusten muotoiluun. Tässä viittaisi, että Ecuador pidättäytyy uusista tulleista tai toimistolla samanlaiset vaikutukset. Ja esittelyllä kannattaa sanoa toimet poistamisesta kyseisellä kaudella. Jossakin oloissa saattaisi luoda tilaa toimille, jota emme haluaisi. Toinen ongelma, joka liittyy täytäntöpaanoon vs. delegatin säädöksiin. Niihin on jo viitattu. Parlamentin oikeudellinen analyysi pitää delegoitujen säädösten roolia merkittävänä, mutta komission neuvoston oikeudellinen analyysi on ihan päinvastaista mieltä. meistä nyt ei pidä käydä tai mielemme välistä taistelua. Ei pitäisi pullistella meidän puolelta. Meitä haukutaan tällä kertaa tukea komission näkemystä tässä asiassa. Sinä lähes kaikki meiltä ylipäätänsä toimme tätä. Ecuador on maa. On jälleen uusi maa, joka liittyy vapaakauppasopimukseen, joka on aluksi EUn ja kol- Kolumbian peron kanssa laadittu. Kiitos. Herra Tremossa. Dank, herra Frutizene. Kiitos puheenjohtaja. Antakaa minulle anteeksi, herra Scholz, mutta liberaalit uskovat, että, että mitä kollegani eh, Fisas täällä juuri sanoi, ja nyt puhun herra Fisasin käyttämään kieltä aina tässä tapauksessa tämän kerran, niin olemme sitä mieltä, että vapaakauppa on ainoa vaima, voima, joka Euroopan unionilla on päästä kasvamaan eteenpäin tästä velkakriisistä. Ja tältä kannalta katsottuna me liberaalit Olemme valmiita keskustelemaan tarkistuksista. Olemme äänestämään kuitenkin kaikkia niitä vastaan huomenna, koska olemme sitä mieltä, että niissä on selkeä riski, joka voi johtaa siihen, että viivästyy tämän sopimuksen voimaantulo. Joten äänestämme teidän tarkistuksenne vastaan ja kiitämme teitä kovasti tekemästänne työstä, joka on ollut hyvin huomattavaa tänä aikana. Kiitos. Uh, uh, Kiitos vihreiltä ja FDDltä ei ole varoistajat paikalla. Annan komissiolle puheenvuoron herra Jörgensen. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja ihan nopeasti. Täysin ymmärrän, että parlamentti ei halua yllätyksiä tämän astuksen täytäntöönpanossa ja voin taata teille, vaikka että loppujen lopuksi hyväksyisi komission ehdotuksen, olemme valmiita olemaan niin transparentteja kuin haluatte. Ja pitää tehdä ajan tasalla. Kiitos. So transparent wie immer. Yhtä avoin kuten aina. Hyvä. Nyt meillä on kunnia antaa poikkeuksellisesti puheenvuoro Ecuadorin ministerille kahdeksi minuutiksi, jos hän haluaisi meille puhua. Kiitos. Haluaisin tästä puhua omaa kieltäni. Aivan lyhyesti ensinnäkin on kunnia olla täällä Euroopan integraation keskuksessa – me olemme voineet tutustua Euroopan yhteiseen oikeuteen ja on mielenkiintoista nähdä kuitenkin, miten tämä toimii päivittäisessä elämässä, miten päivittäisessä elämässä toimii Euroopan integraatio. Haluaisin muistuttaa siitä, että samantyyppinen prosessi on vahvistunut tällä viikolla Etelä-Amerikassa. Etelä-Amerikan kansakuntien kokouksessa on luotu perustaa ja se on ollut keskuksen kitoon. Ecuadorin Ecuadorista on tulossa Etelä-Amerikan integraation sydän. Ja toivon, että voimme tulevaisuudessa vahvistaa suhteet Euroopan unionin ja tämän eteläisen yhteisön välillä. Haluaisin sanoa, että täällä on todettu kaikki, mitä on todettavana tästä asiasta. Meille on välttämätöntä saada tämä mekanismi pikaisesti syistä, jotka on jo mainittu. Euroopan unioni on tärkein markkina-alueelle monille Ecuadorin tuotteille, jotka eivät ole öljytuotteita. Monet näistä tuotteista ovat sellaisia, että niitä, niille ei ole muita markkinoita löydettävissä lyhyellä ajalla. Me olemme riippuvaisia Euroopan unionista. Lähes kun kaikki, mitä, mikä ovat meidän tärkeimpiä päätuotteita, menevät Eurooppaan. Ja tällä hetkellä niitä koskettaa yleinen Tuljetusjärjestelmä GPS Plus, joten on välttämätöntä saada ylläpidettyä tätä järjestelmää, koska menettäjiä olisivat eh, lyhyellä tarkoituksella, jos tämä tulee voimaan pikaisesti, nimenomaan mikro, pienet ja keskisuuret yritykset Ecuadorissa. Ne ovat osuuskuntia, maatalousosuuskuntia tai yhteistoiminta yrityksiä, jotka entisijaisesti vievät Euroopan unionin markkinoille tuotteita ennen kaikkea reilun kaavan menetelmän kautta hyvät parlamentin jäsenet, me olemme tietyn osa tiettyä eh, kanavaa, joka ei sukaan pääty Tynemen rannalle. Me olemme yhteydessä Eurooppaan paljon yrityksiä, jotka ostavat, Euroopassa, jotka ostavat Ecuadorista, koska Ecuadorista tuotetaan erittäin korkealaatuisia tuotteita, joilla on myöskin tärkeää yhteiskunnallista arvoa ja jotka tuotetaan ottaen huomioon yhteiskunnalliset olosuhteet ja tämä on sellaisia tuotteita, jotka ovat hyvin haluttuja kuluttajien keskuudessa. Joten me emme ole mikään maa, joka tuottaa halpoja tuotteita, vaan laatutuotteita. Ja me, jos monen vaikeuksien lyhyellä tähtäyksellä monet yritykset menettävät toimintamahdollisuuksia, joten haluaisin kiittää herra Scholzia erinomaista työstä, jota hän on tehnyt – ja totta kai me olemme käyty kaikkien edustan puoleen, että on tärkeää, että he tekevät päätöksen, jotta saadaan aikaan tasapainoa, jossa tunnetetaan oikeuksia, joita Euroopan parlamentilla eh, keskustelussa, jota se käy muiden yksiköjen kanssa, kuten komission Euroopan unionin neuvoston kanssa, mutta toivoisin, että ottaa hyväksyttäisiin huomioon päätöksiä, että Euroopan eu yritykset ja sen työntekijät tarvitsevat pikaisesti tätä mekanismia. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Suurkiitokset, herra ministeri. Kaikki ymmärtävät, että tämä on kiireellinen kysymys. Tietysti monet ongelmat olisi voitu välttää, jos me yhdessä Kolumbian ja Perun kanssa olisimme samanaikaisesti toteuttaneet sopimuksen, mutta niin tai näin me ymmärrämme ongelman ja voin taata teille, herra ministeri, että me teemme kaikkemme, jotta tällaista aukkoa ei pääsisi syntymä. Helmut, sinä halusit vielä, mutta aivan lyhyesti. Ant, ää... Äh. Kiitos, Bernd. Se, mitä sanoit lopuksi, me tiedämme kaikki, miksi Ecuador ei seurannut Perua ja Kolumbiaa. Ja että Tämä liittyy nyt siis itse sopimukseen ja sääntelyyn. Ja puhuimme tästä jo viimeksi, mutta aivan lyhyesti meidän täytyy myös ottaa huomioon yleinen keskustelu molemmilla alueilla, siis sekä Ecuadorissa, jossa keskustellaan sopimuksen järkevyydestä, mutta myös täytyy katsoa, mitä kansalaiset täällä puhuvat. Ja siksi tämä delegoidun säädöksen ehdotus on demokraattinen väline niin, että kaikki osapuolet osapuolille annetaan mahdollisuus käsitellä tätä asiaa myös julkisesti. Tämä liittyy myös avoimuuteen. TTIPin yhteydessä me tästä olemme puhuneet. Se on täysin oikeutettu vaatimus. Oikeudellinen yksikkö on sanonut, että oikeusperusta Ecuadorille on eri kuin Ukrainan tai Moldovan tai Pakistanin kanssa. Ei tätä voida kaikkia hoitaa samalla tavalla ja meidän ei täytyisi tehdä samaa virhettä uudestaan. Ecuadorin ei pitäisi olla poliittisten intressien pelipallo, vaan meidän täytyy ottaa sekä Ecuadorin että EU-kansalaisten äh, mielipiteet huomioon. Kiitos. Me äänestämme huomenna kello 10 tästä esityslistan kohdasta. Kiitos. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan 12. Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle. Tähän on tehty kymmenen tarkistusta. Annan eh, esittelylle Sorinille puheenvuoron. Thank you, Chairman. I will... Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti ja järjestelmällisesti. Muistuttaisin kaikkia siitä, että kyseessä on olemassa olevien kauppapreferenssien puitteissa Moldovalle menettäisiin tulee tullietuudet ominaista luomuille ja 10 000 tonnia ää, pöytä viinirypäleitä. Olemme saaneet kymmenen tarkistusta Ravalle Peniltä. Luokittelisin noin neljän ryhmään. Otan ne vakavasti kohta kohdalta esille. Yksi luokka koostuu yhdestä tarkistuksesta, tarkistuksesta yksi, jonka mukaan eh, tämän ATP-sopimuksen muuttaminen jotenkin merkitsisi puoltaisimme Moldovan eu jäsennyspyrkimyksiä Nyt puhutaan pienestä määrästä luomuja ja omenia. Ei ole kysymys Moldovan poliittisesta liittymisestä, lähestymisestä EU-hun, ei missään nimessä jäsenyydestä. Kuten muutkin eurooppalaiset kumppanit, Moldovan assosiaatiosopimus ei ole välttämättä askel liittymiseen, mutta sekä Moldovan että eh, Euroopan poliittisten toimijoiden tahto lähestyä Eurooppaa, jopa liittyä siihen. Ne ovat legitiimiä poliittisia toiveita. Ja kun täällä on että 28 vetoa mahdollisuutta jäsenmailla on, kun jokainen neuvottelu lukkuu avataan ja suljetaan. Mahdollisesti ratifioida. Tässä kuvassa Romania ei ole missään lähellä, ikävä kyllä. Minun mielestä lähelläkään tätä. Ei tämä ole, tässä on mitään kätkettyä esityslistaa, ei tämä ole mikään salamyhkäinen kikka. Tässä on omen, noita päärynöitä, luumuja ja jotakin viljelijöitä, jotka hyötyisivät Venäjän ää, kauppasaaron tapauksessa. Tämä ei haittaa mitenkään Euroopan markkinoita. Sitten tarkistus 4568, jossa hylätään eri keinoin nämä myönnytykset. Se sanotaan, että ei, ei ole samaa mieltä komission kanssa ja hylkäämme komissiojärjestyksen. Näin, jos ne hyväksytte 2, 4, 3 ja 10. Haluavat komissiolta selvityksiä siitä, josko Moldova kunnioittaa EU-markkinoille pääsyn sääntöjä. Siinä odottaa, että Moldova jotenkin syyllinen. Ja joko heti tai astukseen voimaan astumisen jälkeen tutkimuksen pitäisi alkoa. Pakutan, että alkuperäisessä astuksessa on preferenssien lopettaminen, jos Moldova ei noudata alkuperäisääntöjä. Komissiolla pitäisi olla riittävää näyttöä oikeusvaltiossa ei hyökätä maiden tai ihmisten kimppuun. Pitää olla selkeä näyttää, että asiat menevät pieleen. Sitten pitää olla turvatoimia. Jos tuontia pitäisi haittaa ervamaille ja pitäisi tutkia, silloin on mahdollisuus puuttua asioihin. Nämä ovat hyvin pieniä kiintiötä, jotka romaania itsessäänkin nielaisee. Tarvittelen kollegoita ja ravallikania. Tarvittavat toimenpiteet ovat jo olemassa, jos niitä ikinä tarvitaan. Ja tarkistus 7, joka viittaa tekniseen säädöksen nykyiseen EU-tullikoodiksiin. Ravallikan toteaa, että teknisesti oikein, mutta Tämä on turha huomio, koska komission teksti kattaa tämän. Ideana on, että jos me hyväksyisimme minkään tarkistuksen, se mahdollisesti korrektiinkin, tarkistuksen pitäisi käydä trilogiin komissioneuvoston kanssa. Ja sitten taas pyöriteltäisiin peukaloita. Jos hyväksymme kaikki tarkistukset, hylkäisimme kaikki myöntämis, etuuksien myöntämiset ja aloittaisimme erittäin syskohtaisen tutkimuksen molemman suhteen, joka on vähän surrealistista. Joten it's, it's, it's just the wise and commonsensical. Lämpimästi suosittelen kollegalle, että on järkevää ja viisasta hylätä tarkistukset. Eli hyväksymme komission ehdottaman säädöksen ja muistutamme teitä siitä, että neuvosta kauppapolitiikan komitea on puoltanut tätä tarkistuksitta. Ja maatalousvaliokunta, joka on yleensä skeptinen maatalouskaupan vapauttamisen suhteen, on puoltanut komission asetusta ilman tarkistuksia. 35 ääntä puolesta, 5 vastaan ja kaksi tyhjää. Kaikki kaikki olot, suhteet ovat siis komission puoltamiseksi ilman tarkistuksia. Kiitos. Varjoesittelijät seuraavaksi, herra Winkler. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aluksi muutama ajatus ja sitten konkreettisesti tarkistuksista esittelijä ja hänen selityksensä, jotka liittyvät tarkistuksiin, mielenkiintoista haluaisin muistuttaa, että tämä valiokunta aiemmin on ollut tukemassa toimenpiteitä, jotka ovat auttaneet Moldovan tasavaltaa ja edistäneet kauppaa Moldovan ja Euroopan unionin välillä. Kysymykset, joita miksi herra Scholz on esittänyt, ovat olleet sellaisia, että osatavatko toimenpiteet ovat tehokkaita. Tämä on hyvä kysymys. Meillä oli eilen tapaaminen Moldovan suurlähettilään kanssa. Ja hän kertoi minulle prosesseista, jotka ovat tapahtuneet viime vuoden aikana viinialalla. Muistan, että meillä oli tällainen tuljetus myönnettynä Moldovalle, joka koski viinin tuote Euroopan unionin, ja lähettiläs totesi, että viiniala – etsii uutta tekniikkaa ja uusia tapoja, joilla se voisi sopeutua Euroopan unionin markkinoille. Tämä vastauksena aiemmin esitettyihin huolenaiheisiin tarkistuksista esittelijä on antanut meille riittävät selitykset, ja Euroopan kansanpuolelle tulee äänestämään kaikkia kymmentä tarkistusta vastaan. Now, Kiitoksia, herra Savaje. Very briefly, Mr. President, uh, we... Aivan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Nämä ovat poikkeuksellisia toimia. Tämä on solidaarisuuden ja ystävyyden osoitus meidän puoleltamme Moldovalle. Se on hyvin rajattu, se koskee vain kolmea tuotetta Ja todennäköisesti yksi EU-maa tulee sitten saamaan nämä tuotteet markkinoilla yksi EU-maa. Ja jos tämä maa ei valita, niin meillä ei varmastikaan sitten ole mitään syytä olla eri mieltä, joten yleisesti ottaen puolamme tätä ja olemme samaa mieltä esittelijän ja komission kanssa. Ja me vastustamme kaikki kaikkia esityksiä, jotka, joiden tavoite on päinvastainen tai jotka pyrkivät rajoittamaan tätä ehdotusta. Tässä varmaan kaikki, mitä voin tällä hetkellä sanoa. Kiitos, liberaalit eivät ole paikalla. Helmut. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen lyhytsanainen. Olemme yhtä mieltä esittäjän kanssa, mitä tulee asetuksen muuttamiseksi, joka koskee tulietuuksia. Olemme yhtä mieltä hänen arviostaan. Saman aikaan haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon siihen, että tulevaisuutta varten olisi pohdittava sitä, miten pitkälle tällainen tavaratuotantoketjun äh, vahvistaminen Moldovan tasavallassa varmistaa sen jälkeen, kun sopimus on tullut voimaan. Pitää katsoa, että ei vain maataloustuotteille Moldovan tasavallasta Euroopan unionissa avata ovia, vaan meidän pitää myöskin edistää sitä, että Moldovan tasavalta tuo EUn sisämarkkinoille pitemmälle jalostettuja tuotteita. Kiitokset vihreätkään eivät ole paikalla rouva Le Pen. Oui, monsieur le rapporteur. Euh, Herra esittäjälle, ensinnäkin teidän argumenttinne liittyvä oikeuteen ja tarkistukseen. Tämä oikeus tehdä tarkistuksia liittyy tämän äh, argumentaation myötä tämän demokratian ongelman. Ja minä shokeraan siitä, joka kerran kuulen teitä, niin minä kuulen tässä puhutaan Moldovian kansa-oikeuksien puolustamista. Mutta harvoin puhutaan Euroopan kansan edusta. Sen vuoksi me ollaan täällä. Olemme Euroopan kansan etujen puolustamista täällä. Meillä on paljon ystäviä. Olemme meidän kanssa minullakin, mutta, mutta meidän duuni on se, että me aiheutamme omalle kansalle ongelmia. Tästä puhutaan tästä, jotka ovat joskus poikkeuksia, jotkut kiireellisiä. Vertaan tunteisiin. Haluaisinpa sanoa, että pikkupuronen äh, muuttui isoksi joksi. Piik. Kysymyksiä siellä täällä. Ja kiistämättä vaarana on luoda vaikeuksia viljelijöillemme. Kaksi asiaa minua tässä tekstissä. Siksi tämmöinen tarkistukset. Epäilemme, että Moldavien tilanne muistuttaa Ukraina-kriisissä. Se on osapuolia, jotka katsovat läntään ja vaativat pikkasen nämä osapuolet, jotka katsovat itään viime sunnuntain vaaleissa. Ei saa olla niitä EU-lähtömissä se voimat jakaisivat kanssa ja kahteen erilaiseen polkuun. Vaikka te postattekin tätä, niin kokemus panee sanomaan, että kauppasopimukset yleensä avaavat tien jonkinlaiselle poliittiselle lähestymiselle. Eikä se välttämättä liity uuteen liittymiseen, mutta pitkään aikaa komissio ja parlamentti sotkuvat kaksi erillistä näkemystä, kaksi tärkeää tässä. Tämä on tärkeä syy, minun tärkein syy on meidän omien viljelijöiden, kun hinnat ovat romahtuneet, ja sitten on sanktioita ja vasta sanktioita EUn ja Venäjän välillä. Meidän täytyy olla omia, omia viljelijöitä suojella. Mistä ei ole toivottava maatalouskriisin aikana. Ja siinähän me olemme ei pidä suosia lisätuotteiden toimista, mitä ne ovatkaan ja mistä tulevatkaan. Komission tutkimuksen pyytäminen sen selvittämiseksi, eikö tämä sopimus aiheuta lisää ongelmia viljelijöille, ei minusta vaikuta ole mitenkään extravaganttia. Merci beaucoup. Kiitos. Ja komissio Merci, monsieur le président. Je voudrais... Kiitos. Puheenjohtaja ensiksi kiittäisin esittelijöiden ja varjostettajien vasta työtä, joka on hyvin tiivistänyt tarkistusten luonteen ja muistetaan, että tutkimus, olipa kysymys petoksista tai sellaiset, sellainen tuote, joka vaarantaisi tällaisen toiminnan, ne ovat mukana sopimuksessa, ei niissä ole mitään lisäarvoa. Ravan Lepenin argumentit ensiksi. Moldavien jos siis muistetaan teitä, että assosiaatiosopimuksessa mukaan lukien vapaakauppasopimuksessa, joka Moldavia on laatunut, ei mahdollistaa sen, että Moldavialla on erinomaiset taloudelliset sopimukset niiden kanssa, ja taloudelliset suhteita, jotka kanssa taloudellisia suhteita, sopimuksia on, kun Venäjä mukaan lukien, olemme kannustaneet olevia tähän aina ongelma, että Venäjä katsoo asioita toisin, koska Venäjä on ryhtynyt kauppa sulkuun kuvitteellisten kasvit äh, suojeluun liittyvien hygienisyyden vuoksi. Mitä tulee Euroopan maatalouden ongelmiin, muistetaan teitä, että määritässä tässä puhutaan ovat täysin mitättömiä Euroopan markkinoihin. Noin 0,8 prosenttia omenoista, vaikka kaikki Mollevien omenat vietäisiin koko Eurooppaan. Se olisi 0,8 prosenttia Euroopan tuotannosta 1,4 luomulle 1, vähän yli 1 prosenttia pöytäviin pöytäviinirypäreille. Tämä ei aiheuta Euroopan viljelle sitä ongelmia. Täytyy katsoa Venäjän suuntaan. Venäjällä on erilaisia eurooppalaisia maatalouden vientisanktioita. Ja ne ovat protektionistisia luonteeltaan. Ili rapporteur. Kiitos. Ja sitten vielä esittelijä. Si, donc, euh, il y a un point sur lequel je... Tässä yksi kohta, missä olen hyvin mieltä Lepanin kanssa – me olemme täällä työskennelläksemme Euroopan kansalaisten puolesta ja viljelijöiden puolesta. Olin maatalouskomissaarin kabinetin johtava viime kaudella ja tiukasti taistelin Euroopan viljelijöiden ranskalaisten viljelijöiden puolesta. Tässä tapauksessa ei ole aitoa ristiriitaa Romania tota, siellä omenan tuotanto on tippunut 20 prosenttia. Ja tässä yksi puuttuva omena romania tarpeista voidaan kartoitella. Tämä ei ole ongelma raskalle Italialle. on tällaisen pikkuruinen vaikutus Euroopan hintoihin. Meillä on etuja, jotka menevät paljon pitemmälle. Moldavien vakaudesta tämä on symbolista, koska määrät ovat niin pieniä. Jos tässä olisi hinta, sitä ei ole, mutta jos olisi, tämä olisi hinnan väärti maatalousyhteisön vakauttamisessa pienellä eleellä, joka ei maksa mitään. Meillä on, euro, on eurooppalaisia yrityksiä, Moldaviassa meillä on turvallisuusetuja. Moldaviassa meillä on Moldavian rajoilla etuja. Tämä on hyvin, hyvin pientä. Tämä on meidän eurooppalainen etonne. Tämä on ele heille, joka voi kiinnostaa heitä ja se on merkittävä heille. Mutta meillä se ei ole juuri mitään. Olen samaa mieltä teidän kanssa. Edustamme eurooppalaisia, mutta tällä kertaa että olette kyllä väärässä. Emme vaaran Euroopan markkinoita, Ranskan maataloutta tai Euroopan taloutta. Kiitos. Kiitos ja huomenna äänestämme. Puuttuisin vielä siihen, mitä esittelijä sanoi ensimmäisessä puheenvuorossaan. Nimittäin olen saanut kirjeen neuvostolta ja neuvosto hyväksyy ehdotuksen ilman tarkistuksia, joten me voimme toi, tai voisimme toimia nopeasti. Kuten sanottua, äänestämme huomenna ja siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan, esityslistan kohtaan 13. Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleen tarkastelu. Niin minun täytyy sanoa, että tänään koordinaattoreiden kokouksessa me päätimme, että me emme tee lausuntoa AFET-valiokunnalle. Siitä syystä, että me emme päässeet AFET-valiokunnan kanssa yksi mielisyyteen siitä, että pitäisi tehdä selkeä erottelu, mitä yleispoliittiseen vastuuseen ja talouspoliittiseen vastuuseen tulee. Joten me päätimme, että AFET tekee yleispoliittisen mietinnön ilman kauppapoliittisia aiheita. Ja me sitten teemme oman mietinnön tai päätöslauselman katsotaan nyt siis kauppa poliittisena valiokuntana niin, että meidän vastuumme näissä kysymyksissä säilyy. Eli me keskitymme kauppaan, kun tarkastelemme naapuruspolitiikkaa, mutta lausuntohan olisi ollut myös juuri tätä. Ja uskon, että tämä on järkevä ratkaisu, koska jos olisimme tehneet ainoastaan lausunnon, niin AFETin tai AFET olisi voinut äänestää lausunnostamme, eikä olisi ollut takeita sille, että meidän aiheemme olisivat sitten olleet mukana yhteisessä mietinnössä. Eli se ratkaisu, että teemme jotain omaa, on mielestäni aivan oikea. Eli meillä on nyt ensimmäinen keskustelu ja tavoitteena, että teemme nyt jotain omaa. Ja annan tässä molemmille esittelyille nyt puheenvuoron. Ensin Rouva Maria Areena. Merci, euh, monsieur le président. Euh, Kiitos, puheenjohtaja. Ehdotuksenne vaikuttaa kiinnostavalle, mutta täytyy olla varovainen. Pitää huolta, että politiikka on johdonmukaista, kun naapurispolitiikasta puhutaan Roomakomission ja senkin totesi, kauppa on ulottuvuus, joka on osa kokonaisuutta. Kokonaisuus on poliittinen, se on myös kehittymys, kehittymätön poliittinen ja demokraattinen kehitys mukana. Kannattaa muistuttaa siitä. Naapuruspolitiikan puitteissa ja ajatellaan erityisesti sen eteläistä ulottuvuutta ja siihen keskityn. Naapurispolitiikassa on tärkeä periaate, jonka mukaan mitä enemmän maa etenee demokraattisten arvojen ihmisoikeuksien kunnittamisessa, sitä paremmin se pääsee Euroopan markkinoille. Sitä täytyy pitää kiinni. Jos meillä on kauppapolitiikkaa näiden maiden suuntaan, se liittyy demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien kehittämiseen, jotta täytyy pitää monessa. Meillä on ollut erilaisia vallankumouksia välimeren ympärille. Nyt voidaan kysyä, mitä etua tai haittaa kaupapolitiikasta on ollut näissä puitteissa näillä alueilla muun maista, jotka kanssa meillä on jo sopimuksia ja toisia, joiden kanssa sopimukset ovat nupullaan. Ja erityisesti, koska tämä on niin ajankohtaista Palestiinan ja Israelin tilanne, tuollahan sopimuksia jo vuosia. Täällä on käyty neuvotteluita maiden kanssa, joiden sopimuksia pitäisi nyt arvioida uudelleen. Miten nämä sopimukset ovat vahvistaneet demokratia- ja ihmisarvoja näissä maissa? On tärkeää tehdä se tänään päästäksemme eteenpäin. Merci beaucoup, Maria. Kiitos, Maria. Sitten Ralansperis, itäpuoli. Someone told me few, few... Kun sanoin vielä muutama päivä sitten, että että elämme nyt otsikoiden aikaa. Ja on uskomattoman vaikea ajatella tai kirjoittaa mietintöjä, kun elää tällaista aikaa. Ja etenkin kun puhui maista kuin Ukraina tai Georgia, kun tapahtumat seuraavat toisiaan päivittäin ja kun meidän täytyy päättää siitä, mihin olemme menossa. Minusta meillä oli menestyksekäs keskustelu itäisen naapuruusmaiden kanssa, kun oli kysymys periaatteesta enemmän enemmästä, eli enemmän uudistuksia johtaa siihen, että tukea annetaan enemmän. Tämä on oikea tapa toimia. Nyt kun me puhumme Ukrainasta ja uudistusagendasta, joka varmaan pian pitää ilmoittaa tämän kuukauden aikana, se olisi tämän ajattelutavan mukaista. Mutta näin toisen ongelman, ja olen maininnut sen komiseen sen Malmströmillekin – että jos etenkin nyt olisi keskustelua vahvistetusta yhteistyöstä ja uudistetusta yhteistyöstä Venäjän kanssa, etenkin nyt kun on tämä kriisi Ukrainassa, se minun mielestäni tappaisi itäisen kumppanuuden kokonaan. Minkä viesti me lähettäisimme, jos me alkaisimme keskustelut Venäjän kanssa nyt? Nyt kun Venäjä on miehittänyt, vallannut osan Ukrainaa, kun se ei noita VTO-sopimuksen määräyksiä, kuten Rova Malmström sanoi. Jos me menisimme syvempään yhteistyöhön Venäjän kanssa, mikä olisi viesti kumppaneille itäisen kumppanuuden maissa? Mitä me siis teemme Venäjälle? Ja sitten voidaan katsoa, mihin suuntaan itäinen kumppanuus kulkee. Olen sanonut sen ennenkin. Mutta minusta tie, jolla olemme olleet tähän asti, on ollut oikea, mutta kaikki riippuu nyt siitä, mitä tehdään Venäjän suhteen. Kiitos. Kiitoksia, herra Saradil. Uh, Puheenjohtaja. Täällä on kaksi meistä, jotka haluaisivat puhua ECRn puolesta. Ehkä yksi puhuu nyt ja toinen sitten keskustelussa. Kysyn vain, että saalitteko muiden osallistua myös keskusteluun. Hyvä. Joten annan puheenvuoron kollegalle Belgiasta ja minä olen sitten myöhemmin listalla. Kiitos vain kollega, että saan puheenvuoron. Ja todellakin me olemme jakaneet tehtävän, eli tämä itäinen keskittyminen sitten eteläinen. Minä puhun tästä eteläisestä naapurustopolitiikasta. Naapuruspolitiikka on ECR-ryhmälle ja minun puolueelle erittäin tärkeä asia ja meidän täytyy arvioida sitä kriittisesti, katsoa missä me voimme tehdä parannuksia. Ja mitä minun tulee, niin tässä on viisi tärkeää kysymystä. Ensinnäkin taloudellinen integraatio. Täytyy esittää äh, kysymys, että äh, miten aikaisemmin on tehty ja kuinka me voimme taata enemmän taloudellista integraatiota näille kumppanuusmaille. Sitten demokratia Arena otti sen esille. Demokratia tulisi vahvistaa alueella ennen kaikkea, mitä arabimaailmassa on tapahtunut, täytyisi ottaa huomioon. Ja täytyisi myös katsoa, miten kauppa voi vahvistaa demokratiaa. Sitten kolmas kohta. Siihen kiinnitämme huomiota. Se liittyy infrastruktuuriin. Euroopan unionin ja investointipankki ovat investoineet projekteja näissä maissa, jotta sisäistä infrastruktuuria saataisiin parannettua. Ja Tämä on johtanut taloudelliseen kehitykseen, mutta meidän täytyy katsoa, miten tässä voidaan tehdä parannuksia sitten. Neljäs kohta PK-yritykset. Ennen kaikkea täytyisi kiinnittää huomiota PK-yrityksiin näissä maissa. Me keskitymme niihin Euroopan sisällä, mutta meidän täytyy esittää kysymys, miten me voimme kansainvälistää PK-yrityksiä niin, että niillä on suurempi rooli. Ehkä kysymys komissiolle tässä yhteydessä. Minä en tiedä eh, suunnittele komissio kiinnittämään huomenta PK-yrityksiin ja ryhtymään toimiin niiden suhteen. No sitten maanviljely viimeisenä kohtana. Monet maista tuovat tuotteita EU-markkinoille. Tässä on kysymys paikallisesta maanviljelijöllä ja pienillä maanviljelijöillä on ongelmia täyttää kaikkia terveys- ja kasvinsuojelustandardeja, mutta kysymys kuuluu, että miten naapuruspolitiikan avulla voidaan sitten auttaa normien täyttämisessä. Eli tässä viisi kohtaa. Ehkä lopuksi vielä. Ja, ja mielestäni meidän tulisi tehdä oma mietintö tästä. Kiitos. Äh, Kiitos. Täällä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Helmut. Kiitos Bernd. Minä nyt joudun taas pyytämään anteeksi varjostelijan puolesta, jotka ovat estyneitä, mutta ehkä pari kommenttia aivan lyhyesti. Kuulemisessa rouva Malmströmin kanssakin niillä oli merkitystä. Minä uskon kyllä, että naapuruspolitiikkaa niin itään kuin etelään tulee katsoa vakavasti. Pitää katsoa, mitä todellisia muutoksia se on saanut aikaan – siinä mielessä, että olisi tullut läheisempää yhteistyötä Euroopan unionin ja näiden maiden välillä. Ja lisäksi, miten se on sisäisesti saanut aikaan vakautumista, demokratisoitumista näissä kumppanimaissa. Ja minun mielestäni nyt katsomatta sen kummin kaupan välineitä, minä, minusta tämä ei ole kovinkaan tyydyttävää, suorastaan pettymys. Jos tiedotusvälineissä todetaan, että Mubarakin oikeudenkäynnin myötä Egyptissä viimeinenkin lähtökohta demokratisoitumisen osalta Egyptissä tämän arabikevään jälkeen epäonnistunut. Voidaan kysyä, miten tulevaisuudessa talousyhteistyö Välimeren etärannikon maiden kanssa tulee kehittyä, miltä se tulee näyttämään. Ja lähi sitä se ei kosketa suoranaisesti, mutta sielläkin on vaarallinen tilanne, jos ajattelemme Libanonia, Israelia, Palestiinaa ja niin edelleen, puhumattakaan Libyasta. Ja siinä mielessä kysymyksen asettelu, mitä kauppa voi saada aikaan, mitä se taas ei voi saada aikaan, ja missä kauppaa ei tulisi käyttää poliittisena instrumenttina, missä taas sen kautta voitaisiin rakentaa siltoja ja kehittää luotettavaa kauppa yhteistyötä. Eikä tilanne idässäkään ole tyydyttävä. Katsokaapa Ukrainaa tai Moldovaa, valko puhumattakaan. Kaukasuskin on jakautunut. Kysymys kuuluukin, onko niin, että meidän oma mietintömme voisi todella antaa perustavallatusta valmistelua Riian huippukokoukseen. Meillä on konkreettinen ajankohta, konkreettinen haaste – ja siellä on sitten todellakin tutkittavana se, hyväksytäänkö se, että amerikkalaiset eh, huolehtivat Ukrainan ydinvoimaloista ja eurooppalaiset suljetaan tämän toiminnan ulkopuolelle. Tästä on se kysymys, esille kysymys siitä, miten jatketaan energiapolitiikkaa. Odotan mielenkiinnolla, minkälaisia luonnoksia tulemme saamaan esittelijöitä ja olemme mielellämme mukana tässä työssä. Kiitos. Kiitoksia herra Zorakis. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Ihan pari sanaa. Itäisen ja naapuruun, eteläisen naapuruuden suhteen. Kapapolitiikassa johtolankana pitäisi olla, että yksi koko sovi kaikille päinvastoin. Jos maa maalta etenee, huomaamme helposti, että maiden tilanteet vaihtelevat ja niillä on eri etuja. Idän suuntaan naapurusmaissa Kaakasuksellakin Armenia, Azerbaijan ja Georgia alueella on eroja. Pitäisi tunnistaa erot ja arvioida niitä tapauskohtaisesti sen, että ne niputettaisiin yhteen koriin, mikä on sen epätyydyttävää. Mitä tulee Venäjän imperiaalisen ruokahaluun, niin se on tunnistettavissa jonnekin maiden suhteen itään. Pitää kuitenkin välttää omat virheet. Pitäisi tunnistaa virheet, eikä pidä ajaa maita nurkkaan, jos niiden on pakko päättää suuntaan tai toiseen. Meidän pitäisi mahdollistaa se, että mailla on niin hyvät suhteet EUn kanssa kuin ja kauppasuhteet Euroopan kanssa kuin mahdollista vieraannottamatta näitä maita muista mahdollisista kytköksistä, mahdollisuuksista tai lähentymisistä. Tällaisen naapuruuden suhteen me tämän prosessin, kun useimmissa näistä maissa oli, oli maallisia diktaattoreita tai autoritaarisia hallitsijoita, jotka olivat de facto kylmän sodan tuotteita, jotka elivät, elivät lainatulla ajalla. Tilanne on täysin muuttunut viime vuosina mä kyllä näiden mahdollistuneiden diktaattoreiden tilalle on joissakin, ei kaikissa tapauksissa, jossakin tapauksessa tullut äh, uskonnollisia ääriliikkeitä. Tunisessa on parlamentaarinen demokratia kuitenkin, monipuolijärjestelmä, on lähes vapaat vaalit, jotka täyttävät mahdolliset, kaikki mahdolliset standardit Libyassa valtio on lähes romahtanut. Egyptissä poikkeustapaus. Vakaudesta maksettu ra- kova hinta. Ja osana sitä kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien rajoittamista. Yes. Syyria on täydessä kaauksen tilassa. Tässä rohkaista myönteisiä esimerkkejä yhteiskunnallinen kanssa, mitä se tarvitaan jotain kourin tuntuvaa toisaalta. Ei pidä mitenkään tukea elementtejä, jotka ovat vihamielisiä Eurooppaa kohtaan. Ja ni, niitä arvoja kohtaan, jota pollamme. Siinä kaikki. en ole koskaan suurelti kannattanut kaupan käyttämistä poliittisena välineenä. Mutta tässä tapauksessa voisi olla oikeutettuakin. Mutta erityisesti jokaista maata pitäisi käsitellä yksilöllisesti niiden preferenssien käyttäytymisen ja tilanteen mukaan. Ja kunkin maan saavuttamien standardien mukaan. Thanks a lot. What about the commission? Kiitos. Entäs komissio? Onko ketään? No niin, hienoa. Olkaa hyvä. Um, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aloitan idästä. Todellakin on tapahtunut paljon Vilnan huippukokouksen ja Riikan, Riian huippukokouksen välillä myönteisiä ja vähemmän myönteisiä asioita. Ja totta kai pidämme hyvänä tätä tulevaisuutta koskevaa mietintöä ja olemme mukana yhteistyössä, jos parlamentti niin haluaa. On selvästikin eri polkuja, joita itse ovat valineet Georgia ja Moldova ovat syveltäneet sopimuksia ja niitä on pannaan panemassa toimia. Ukraina valmistelee sitä ja sen sijaan valko ja Armenia ovat valinneet Euraasian tien. Me emme suinkaan rankaisi näitä maita tästä syystä, vaan me edelleenkin autamme niitä, emmekä me poista tullietuuksia Armenialta. Mitä Azerbaidžanin tulee, se on ilmaissut halukkuutensa korvata assosiaatiosopimus, jota on ehdotettu strategisella modernisaatioagendalla. Joten me olimme todellakin näiden maiden osalta tarkastelemassa uudestaan politiikkaa ja sopeutumassa olosuhteisiin ja näiden maiden toiveisiin. Mitä tulee sitten täsmällisiin kysymyksiin, joita herra Luunes esitti? Ensinnäkin kyllä, me tuemme PK-yrityksiä. Meillä on hyvin kattava ohjelma, jonka nimi on COSMI, joka on yritysten ja suurten yritysten kilpailukyky. Tämä on hyvin huomattava kilpailu ja tästä hyvin suuri osa tästä budjetista on osoitettu idän suuntaan. Voin kertoa teille kirjalliset yksityiskohdat. Ja sitten miten me sitten tehokkaasti tuemme maataloustuotteiden vientiä niin, että toteutetaan eurooppalaisia normeja elintarviketurvallisuudessa, ja eläin- ja kasvinsuojelumenetelmissä. Tämäkin on hyvin tärkeä osa näitä katveja talous- ja kauppasopimuksia. Meillä on hyvin pitkälle menevää yhteistyötä. Moldovan ja Georgian tapauksessa on saatu paljon aikaan yhteistyötä. Että tätä on voinut jo nähdä siinä, että on tullut uusia tuotteita Moldovasta, joita aiemmin ei voitu tuoda siksi, että oli olemassa näitä ongelmia, jotka mainitsin ja nyt on tilanne, jossa annetaan enemmän tietoa ja normit ovat muuttuneet. Mitä herra Landsbergis sanoi suhteista Venäjään, minusta meidän täytyy nyt nähdä kaksi asiaa erikseen. Toinen asia on keskustella Venäjän kanssa. Meillä koskaan kieltäytyneet keskustelemasta Venäjän kanssa. Ja kun tiedätte, osa 12. syyskuuta ministeri pohjaista prosessia on tarkoitus jatkaa keskustelua Venäjän kanssa me olemme, meidät on kutsuttu Venäjälle. Venäjä on halunnut, että valmis käymään uudestaan keskustelua. Olemme valmiita milloin tahansa puhumaan erilaisista asioista, Haluat keskustella ja puhua tästä vakavasti heidän kanssaan, mutta totta kai se on eri asia kuin se, että katsottaisiin, että käytäisiin kauppaneuvotteluja tai vapaakauppaneuvotteluja. Ja tätä minun varmaan se kommentoida, sillä komissaarisen Malmström minusta yksityiskohtaisesti selitti, mikä tilanne on. Joten pidämme hyvänä teidän valiokuntanne innostusta asiassa, herra puheenjohtaja, totta kai olemme valmiita auttamaan teitä, jos niin toivotte. and... Kiitos. Ja sitten Etelä. Thank you, Mr. Chairman. just to compliment, uh... Kiitos. Tarvittaisiin vain eteläisten naapuritten suhteen tilannetta. Se, mitä Lux sanoi pitkälti eteläänkin, esimerkiksi Jorvan apu pienviljelijöille, talouden SP-standard vaatimusten täyttämiseksi infrastruktuurituki, pkh tuki Historiallisen perspektiivin kannalta pieni ero on, että Euroopalla on ollut kauppasuhteet Etelän välimeren kumppaneiden kanssa ja sopimuksiakin 70-luvulta lähtien monissa tapauksissa. Me emme aloita miltä tyhjältä taululta. Tämä ei ole äskettäistä. Me ollaan vastavuoroisia, mutta jossain määrin epäsymmetrisiä vapaakauppasopimuksia useampien kumppaneiden kanssa. Syyriä ja Libia ovat poikkeukset. Ne keskittyvät pitkälti hyödykekauppaan ja siinä markkinoille ulottuvuuteen. Työtä on myös tehty kumppaneiden kanssa. Ajatellaan niiden kykyä ja kiinnostusta sopimusten täytäntöönpanoksia. Ja että syvennetään ja laajentaisiin määräyksiä ei-tariffialueella. Otettaisiin mukaan tekijöitä, joihin ei ole puututtu tai tai puututtu vain kevyesti, kuten palvelut, julkiset hankinnat, teollisuus ja tekijänoikeudet. Tämä päättyi Marokko-neuvotteluihin. TCFTA on tarjottu ää, syvälle ja laajalle ulottuvat vapaakauppakumppanuudet ovat olleet siellä. Syyriä ei ole tässä listalla. Meillä on väliaikaus äh, tavoite, että ne maat, jotka ovat olleet vielä maailman kauppajärjestössä, pääsevät sinne komissiona. Me mielellämme olemme yhteistyössä teidän ja kollegoiden kanssa näistä kysymyksistä, keskustellaksemme kaikista kysymyksistä. Me olemme sitä mieltä, että kauppasopimukset ovat olleet molemmin puolin hyödyllisiä tukien kauppaa ja investointia – Mikään ei ole täydellistä. Ja toimme kumppaneita säätely- ja talouden uudistamisprosesseissa. Ja toimme niitä prosessissa niin, että markkinoita säädellään sen mukaisesti tai enemmän sen mukaisesti. Ja toimme myös näitä vientiyrityksiä EUn tarjoamien mahdollisuuksien suhteen. On alueita, olemme sitoutuneet vapauttamaan taloutta ja tarjonneet tariffittomia kiintiöitä, niitä ei ole täysin tarjottu, vaikka markkinat on, mutta on jotain, joka estää tarjontareaktioita kumppaneiden tapauksessa, mutta nyt ei onpa ilmaisulta mikä tahansa. Vastaamme kaikkiin kysymyksiin, mitä teillä on. Do you have some further... Maria, onko sinulla vielä jotakin huomioita? Merci, merci euh, à la commission pour... Kiitos komissiolle, että se on käytettävissä ja on läsnä. Pieni kysymys. Enpä kuullut kertaakaan kysymystä ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Markkina, markkina, markkina. Sitä mennä kouluun. Haluaisin kuulla vähän lisää demokratiasta. Kysymys on naapuruspolitiikasta. Ja naapurispolitiikassa demokratia on olennaista. Teidän käytettävissä ole, kun komissio sanoo olevansa käytettävissä, toivon, että myös kuunneltaisiin meitä demokratiakysymyksessä. I just want to react to the words of, of Haluaisin vaan reagoida ECRn eh, e edustajan huomioon liittyen eri nopeuksiin ja valmiustasoihin. Olen täysin samaa mieltä. Ja nyt me näemme eri lähestymistavat ja eri intressit. Toisaalta meillä on Armenia, joka katsoo eri suuntaan ja sitten meillä on Georgia tai Ukraina tai Moldova vaalien jälkeen. Ja tätä kautta me varmasti voimme pelastaa itäisen kumppanuuden. Eli katsotaan, mitä kaikki maat ovat saavuttaneet ja miten ne voivat vielä edistyä. Tätä kautta hanke saadaan pelastettua. Kiitos. Meidän täytyy yhdistää tässä esittelijöiden kannat. Ja teemme sitten päätöksen päätöslauselmasta Riian huippukokouksen yhteydessä ehkä maaliskuussa sitten. Eli kantamme kauppaan ja naapuruspolitiikkaan, mutta myös se, miten se voi tukea kehitystä ja muita kysymyksiä. Eli tämä esityslistan kohta on käsitelty loppuun ja me siirrymme esityslistan kohtaan 14. Ja sitten kokouksen jälkeen on drinkkitilaisuus tuossa salin ulkopuolella. Ja voimme sitten juhlia valiokunnan hedelmällistä työtä tähän asti. Sitten kohta 14 seurantaryhmien toiminta. Te varmasti tiedätte seurantaryhmien toimista. Kysyn vain, tarvitsetteko lisätietoa Singaporesta? Ei kerrottavaa. Meillä oli kokous samaan tapaan kuin, kun oli viimeksi valiokunnan kokous Päneutelen kanssa tästä Instantin sopimustekstistä, palvelut ja hyödykkeet tekstistä. Ja se oli vähän samantyyppistä kuin siinä, minkälaista keskustelua Malmströmin kanssa tänään iltapäivällä. Otamme siis tästä tuloksia. Taiwan. Winkler, Kiina ja Taiwan. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Meillä oli ensimmäinen epävirallinen tapaaminen, mitä seura- Kiinan seurantaryhmään tulee. Eli tässä on suhteet liittyen Kiina ja Taivaniin. Me olemme saaneet tietoa komissiolta, mitä vuoropuhelun Kiinan kanssa tulee. Ja siinä oli myös investointisuunnitelma esillä. ja myös Kiinan edustaja oli täällä Brysselissä käymässä. Ja me kuulimme, niin no minun kantani on, että olisi hyödyllistä, jos tämä tapahtuisi kaikki nopeammin. Ja tässä tarvittaisiin enemmän päättäväisyyttä Kiinan taholta, mitä neuvotteluihin tulee. Seuraavat investointineuvottelut olevat, tam, ovat tammikuussa ja sitten meillä on seurantaryhmän kokous. Ja 9. päivä joulukuuta meillä on seurantaryhmän kokous liittyen Taivaniin. Kiitos. Ai Helmut, ole hyvä. Just one question. Vain yksi kysymys herra Winklerille. En voinut olla paikalla seurantaryhmän kokouksessa Onko Kiinan taholta tullut lisäkommentteja sitä, miten he näkevät markkinoille pääsykysymykset ja sitten tämä ISDS-kysymys, sen luku tässä sopimuksessa. Adil. Toinen kysymys on Saradililta. Say few words about monitoring group. Pari sanaa Vietnamin monitorointiryhmältä. Uh, uh, well, uh, I could not be... En enpä oikein saanut sanotuksi sitä montakaan sanaa. Me saimme vakuutteluita Kiinan osapuolen halusta edi, edistyä vuoropuhelussa. He vakuuttelevat, että poliittisuhteet etenevät hyvin. He mainitsivat ää, Kiinan kansantasavallan presidentin vierailun EU, EU-instituutioissa esimerkkinä Kiinan sitoutumisessa. Ja Zanko oli meidän ja näyttelyissä. Ja kahdenkeskisissä investoinneissa sanoi, että tämä hyödyntää molempia osapuolia kertoa verran sain, en enempää voi kertoa ISDSstä. En voi kertoa mitään. Anteeksi. Uh, please, Mr. Karim. Chairman, thank you. I don't anticipate I'll be... Kiitos, en puhu varmasti kovinkaan pitkään. Eli tässä on aika vaarallista, että drinkit odottavat tuolla ulkopuolella, joten puhun nyt lyhyesti. Me tapasimme 19. päivä marraskuuta. Ja oli tapahtunut huomattavaa edistymistä edellisestä kerrasta, joka oli 20. päivä lokakuuta. Meillä oli erittäin laajat keskustelut liittyen tavoitteisiin ja otimme esille myös olemassa olevia haasteita pähkinänkuoressa Viime tapaamisen jälkeen on tapahtunut paljon edistystä. Tapaaminen oli siis huhtikuussa edellisellä lainsäädäntökaukella. Työlainsäädäntöä on parannettu, kokoontumisvapaus, sitten uusi ammattijärjestöjä on muodostettu, sitten on tehty turvatarkastuksia, mitä paloturvallisuuteen tulee. Tietokanta on olemassa, mitä tehdastarkastuksiin tulee ja se on saatavilla internetissä. Ja meille kerrotaan ilmoitin, että täytyy ryhtyä vielä toimiin liittyen siihen, että Bangladeshin työlainsäädäntö saataisiin voimaan. No, tämä asia nyt on vielä Bangladesin parlamentissa käsiteltävänä ja kaikille työntekijöille tuli taata samat oikeudet, myös ne, jotka ovat ja, ja jalostuksen kanssa tekemisissä. Ja sitten otettiin esille myös se, että onko maksettu korvauksia niille, jotka olivat tässä tehdaspalossa mukana tai sitten perheenjäsenille, jotka ovat tästä joutuneet kärsimään. Ja Bangladesin suurlähettilös tulee tammikuussa entä valiokuntaan, joten ehkä sitten kuulemme päivityksen ja toivottavasti olette samaa mieltä. Minä nyt ansaitsen rinkin, koska hoidin tämän kaiken niin nopeasti. Uh, Kiitos, olin toiveikas, että tilanne paranee Bangladesissa, joten hyvä, hyviä uutisia. Ja Vietnam. Uh, Kiitos että Meillä oli jo yksi kokous vaalien jälkeen lokakuussa ja voimme odottaa 203 kokousta lisää, kuten komission jäsen Malmström antoi ymmärtää. Neuvottelut eh, ehkä saadaan vuoden 2015 ensimmäisen puolivälis, ensimmäisen puolivälin aikana ehkä viime, tai viimeistään viimeisen kolmannen neljänneksen aikana. Joka tapauksessa 11 kierros on suunniteltu tapahtuvaksi 9. ja 19. tammikuuta ja silloin me sitten me näemme, miten tämä tulee jatkumaan Odotamme myös uuden Vietnamin lähettilään tuloa Brysseliin ensi vuoden alussa, joten kutsumme hänet emme ehkä tammikuun, mutta kenties seuraavaan kokoukseen helmi- tai marraskuussa. Tämä on asioiden tila. Kiitos. Kiitoksia Landsbergis ja Ukraina. Um, so... Kiitos. Eilen oli ensimmäinen seurantakokous ja olen oikein tyytyväinen komission kollegoille, jotka olivat paikalla. Ja yksi puhujista oli Ukrainaan ryhmäjäsen herra Balash ja Ukrainaan e suurlähettiläs oli paikalla. Pääaiheet liittyvät äskettäisiin vaaleihin ja uudistus esityslistaan kohtalo. Kaikki melkein puhuivat uudistuksista, se oli pääaihe. Sen jälkeen kohdassa se tässä sopimus hyväksyttiin. Se on pääasia esityslistalla. Yksi ajatus kokouksessa oli, että EU odottaa Ukrainalta aitoa poliittista tahtoa ja kokouksessakin painosti, painotin, että uskon, että poliittinen tahto on olemassa, mutta en ole vielä varma. Ja onko kyky täytäntöön panna tahtoa toimeen olemassa? Ja onkin tehtävä varmistaa, että sitä kykyä on. Yeah, thanks a lot. So... Kiitoksia. Tämä oli seurantaryhmäosuus. osuus. Tämä on erittäin tärkeää työtä, jota teemme seurantaryhmissä. Kiitos. Ja nyt minulla on suuri ilo kutsua kaikki täällä huoneessa ja kaikki myös tuolla lasien takana drinkille. Koska mm, tämän ensimmäisen hedelmällisen kalenterivuoden päättymisen kunniaksi. Kiitokset työstänne.